Hyvää huomenta, kollegat. Olemme varmastikin päätösvaltaisia, joten voimme aloittaa. Meillä on esittelijä paikalla yksi johtavista varjoesittelijöistä, Sharna Mosa. Ja sitten minäkin olen virkaa tekevä varjoesittelijä, mitä ainakin kolmen paikalla. Voimme siis aloittaa. Eli tervetuloa tämän viikon toiseen työpäivään. Tervehdin myöskin internetissä olevia kuulijoita, kuten aina, jotka ovat hyvin kiinnostuneita saamaan tietoa sisämarkkina kysymyksistä. Tässä tervehdin Jack McMillan, joka on kaikkein uteliainen henkilö tässä suhteessa. Hän on tämän valiokunnan hyvä ystävä ollut meihin yhteydessä jo vuosia ja myöskin komission muita kollegoja hänen lisäkseen. Ja sitten täällä taitaa olla neuvostonkin edustaja paikalla. Tervetuloa neuvostollekin. Susanna Roitova on tämän koko harmonisointipaketin esittelijänä, joten annan hänen nyt esitellä hänen ajatuksensa ensimmäisenä. Susanna, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, thank you very much for... Kiitos oikein paljon, kiitos oikein paljon uh, yhteistyöstä ja puhun nyt tsekkiä. Teď mm, uvést ten projednávaný balíček devíti směrnic, takzvaný... Tässä on kyse yhdeksän direktiivin paketti, mm, niin kutsuttu uudelleenlaatimispaketti, ja haluaisin asettaa tämän kontekstiin, koska um, tämä tämä äh, vuonna 2008 me hyväksyimme paketin, jossa tarkoituksena oli modernisoida säännöt äh, tuotteiden markkinoille viemisessä EUn sisämarkkinoilla ja äh, johtuen sisämarkkinoiden uudistuksesta ja voimakkaista tuonnin lisääntymistä Kiinasta ja täällä paketilla yritettiin yksinkertaistaa menettelyjä ja antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus paremmin valvoa markkinoita laajan keskustelun jälkeen vaatimukset koko tuotantoketjulle muuttuivat tiukemmiksi ja hyväksytyillä muutoksilla tulee olla myönteinen vaikutus myös kuluttajiin, koska kuluttajat voivat olla varmempia siitä, että heidän ostamansa tuotteet ovat turvallisempia, niiden laatu on korkeampaa ja ne pitävät kiinni kaikenlaisista teknisistä standardeista. Tällä hetkellä Euroopan parlamentin täytyy keskustella yhdeksästä ehdotuksesta, jotka on sovitettu hyödykepakettiin 768-2008. Tämä paketti, josta me nyt keskustelemme, on kokoelma erilaisia direktiivejä, joita ei pidä nyt uudelleen laatia lähitulevaisuudessa. Ja siksi komissio päätti yhdistää ja sopeuttaa eri alueita, jotta voitaisiin ottaa huomioon äm, tämä paketin mm, päivittämisen myönteinen ilmapiiri. Ja periaatteessa Euroopan parlamentti ei kommentoi nyt sitten muita asioita, jotka menevät tämän uuden laatimisen soveltamisalan ulkopuolelle, ellei sitten ole jotain erityis tapahtumia, jotka perustelisivat tällaisen toiminnan. Yleisesti ottaen tämä hyödykepaketti on varsin tyydyttävä ja se toimii hyvin käytännössä. Ja tämä päätös 768-2008, sen siirtäminen tähän pakettiin on ollut menestyksekästä. Ymmärrän, miksi komissio ei halua palata vanhoihin keskusteluihin – keskusasioihin, joista päätettiin jo hyödykepaketin yhteydessä. Tässä ei ollut mitään erityisiä kommentteja ja kaikki kommentit, joita kuulimme, olivat joko teknisiä tai horisontaalisia. Mitään erityisiä asioita ei nostettu esiin keskusteluissa. Mä olin myös yhteydessä kuluttaja orga, organisaatioihin ja haluaisin kiittää myös komission edustajia yhteistyöstä toimistoni kanssa, kun tarkastelimme joitakin yksityiskohtia. Minulle myös kerrottiin, että neuvostossa tekninen keskustelu tämän direktiivin sisällöstä käydään ennen kesäkuuta. Neuvostokan päätti keskustella näistä direktiiveistä viiden kohdan paketteina liitteenä periaatteessa yksi säädöksen 768-2008, kun taas liitettä kaksi, joka on teknisempi, sitä käsittelee erityinen virtuaalinen työryhmä. Sitä ei ole, se ei kuitenkaan vielä aloittanut työtään ja tiedämme vain Itävallan kommentit. Kuitenkin neuvostossa on käyty jo useita keskusteluja Puolan ja Tanskan puheenjohtajuuskauden alaisena ja talous- ja sosiaalikomitea hyväksyy kertomuksessa 28. ja 29. maaliskuuta. Siksi ehdotin, että minun mietintöni äh, sitä siirrettäisiin eteenpäin vähän ja siitä keskusteltaisiin Impossa 8. toukokuuta. Haluan myöskin nostaa esiin muutamia huolenaiheita, joita sidosryhmät ovat esittäneet. Ja jotka komissio on jo selittänyt, mutta on tärkeää varjoesittelijöillemme tuntea nämä selitykset. Ja haluaisin myöskin puhua muutamista ulkoisista elimistä, jotka ovat ilmoittaneet huolenaiheita, Ne olet täysin samaa mieltä, mutta on tärkeää kertoa näistä. Ensin haluaisin kertoa ja kansainvälisen yhdistyksen huolista. Monet kollegat halusivat, että puhuisin näistä tästä sähkömagneettista melusta, joka liittyy radiovastaanottimiin. Haluaisimme kiertää komissiolta, mikä tilanne on, koska ymmärtääkseni direktiivissä on poikkeus radioamatöörejä varten – mutta ei tässä nykyisessä versiossa, vaan jossain muualla. Lisäksi on velvollisuus luoda tällainen yhtenäinen yhdenmukaisuuslausunto. Pitäisikö sen olla sama kaikille direktiiveille vai pitäisikö olla erilaisia lausuntoja eri direktiivejä varten? Sitten on argumentteja tätä vastaan, esimerkiksi painokustannukset, tarve jatkuvasti päivittää näitä yksityiskohtia perusteen eri normeihin ja myöskin valvontaviranomaisten päätte- toimintavaltuudet eri jäsenvaltioissa. Ensimmäinen asia liittyy näiden sääntöjen toimivuuteen sellaisten tuotteiden suhteen, jotka on jo viety markkinoille, siis tuotteet, joita meillä on jo kodeissamme. Neljäs huolenaihe liittyy asiaan, joka koskee tätä tietyiltä jännitealueilta toimivasta sähkölaitteesta. Tässä on puhuttu valokuvan liittämisestä. On kyseenalaista, kuinka hyödyllistä tämä olisi käytännössä. Viides huolenaihe koskee vaatimusta laittaa tuottajan koko osoite tuotteeseen. Muut asetukset mahdollistavat tämän toteuttamisen esimerkiksi laittamalla eh, nämä tiedot eh, asiakirjoihin, jotka tulevat eh, tuotteen mukana, jos tätä osoitetta ei ole mahdollista laittaa tuotteeseen itsessään. Toinen kysymys kuuluu, että miksi tässä ei voisi olla esimerkiksi tuottajan nettisivuja, jotta tuottaja voidaan löytää helpommin. Eräs toinen tärkeä kysymys ovat modernit säännöt turvallisuuden määrittelemiseksi ähm, tietyillä jännitealueella toimiville sähkölaitteille. Tämä direktiivi hyväksyttiin 70-luvulla ja nyt meillä on äh, edistyksellisempiä ja tarkempia määritelmiä turvallisuudesta äh, tuoteturvallisuusdirektiivissä. En oikein ymmärrä, miksi pitäisi olla tiukemmat turvallisuussäännöt esimerkiksi huonekalujen kohdalla, kuin esimerkiksi silitysrautojen suhteen, koska on hyvin paljon tähän liittyviä normeja, jotka sääntelevät turvallisuutta. Ja haluaisin tietää, miksi tällaiset vaatimukset eivät ole mukana tässä varsinaisessa direktiivitekstissä. Eräs toinen ongelma, jonka neuvosto nosti esiin, koskee yksikköjä, jotka asentavat hissejä, jotka ovat yhtä lailla vastuullisia kuin tuottajat, ja tämä voisi olla ongelma pk-yrityksille, jotka toimivat tällä alalla. Olen myös kuullut, että on huolia liittyen standardejen epäselvään harmonisointiin Kyse on standardeista, jotka koskevat henkilöiltä, joilla on erityistarpeita, joilla on vaikeuksia nousta hissiin. Olisi hyvä selvittää tämä tulkinta direktiivitekstissä tai selkeyttää sitä. Ja haluaisin tietää, miksi päätöksessä 768 2008 mit, mittausväline direktiivissä on, mittauslaitedirektiivissä on velvollisuus toimijoille eh, antaa tietoja ostajista ja alihankkijoista eh, kymmenen vuoden ajan, mikä tarkoittaa suurta hallinnollista taakkaa. Ja haluaisin myöskin tietää eh, hiukan enemmän tämän direktiivin 14 artiklasta, joka koskee normatiivisia asiakirjoja, koska tätä termiä ei ole mitenkään määritelty. Ja sitten artikla 8 sisältää määräyksiä, jotka menevät tämän päätöksen toimi- soveltamisalan ylitse, kun on kyse ilmoittavasta elimestä. Sitten muut kuin itse toimivat vaat Haluaisin tietää, miksi näytteiden testaaminen, näytteiden, jotka liittyvät kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen, ei ole katettu täydentävästi tässä tekstissä. Olisi myös hyvä tietää syyt, kun tehdään ero spesifisten ja ei-spesifisten laitteiden välillä tämän direktiivin kuusi artiklassa, koska tämä erottelu ei johdu päätöksestä. Puitepäätöksen mm, puitteissa on hyvin paljon säännöksiä, jotka liittyvät vetomuksiin ilmoittaville viranomaisille ja sanktioista rangaistuksia Euroopan tasolla täytyy katsoa, aiheuttaako tämä ongelmia. Sitten kohdassa 11 neuvosto huomasi ongelman liittyen tuotteisiin, jotka eh, saattavat olla vaaraksi. Komissio on ehdottanut tekstiä, jonka mukaan meidän vaatimuksemme, jotka syntyvät direktiivistä, on eh, uudistettava. Tämä voi olla hyvin kallista eh, valvontaviranomaisille, mikäli esimerkiksi tämä vaara koskee vain osaa tuotetta. Kysymys kuuluu, eikö tämän ehdon pitäisi koskea ainoastaan kaikkia siteraan releventtejä vaatimuksia. Sitten on muutamia pienempiä kommentteja, vähäisempiä kommentteja haluaisin ottaa esiin seuraavat. Esimerkiksi Haluaisin tarkemmin määritellä äh, vaatimuksen identifiointinumerosta tässä ähm, yhdenmukaisuuslausunnossa, äh, että täytyy ilmoittaa tiedot tuotteessa. Tämä vaatimus äh, on sama kuin mikä se on ollut ennenkin, mutta nyt se on siirretty eri kohtaan ennen CE-merkintää symbolin alle. Ja sitten eh, tämä valvontaviranomaisten eh, velvollisuus ensin ottaa yhteyttä tuottajaan, sitten maahantuojaan, sitten jakelijaan ja sitten kauppiaiseen. Ja viidenneksi anteeksi, kohta F, vaatimukset, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen. Lopuksi haluaisin esittää toiveeni, että voisimme tehdä yhteistyötä avoimesti kaikkien varjoesittelijöiden kesken. Haluaisin järjestää varjoesittelijöiden kokoukseen viimeistään huhtikuussa ja varmasti olen valmis kuuntelemaan kaikkia kommentteja ja ajatuksia, jotka helpottaisivat tämän direktiivi, näiden direktiivitekstien selkeyttämistä. Kaikki kommenttini, kaikki nämä 12 kohtaa, jotka mainitsin tässä, ne annan myöhemmin komissiolle, koska heillä saattaisi olla hyvin vaikeaa keskustella täällä nyt kaikista näistä yksityiskohdista. Ja sitten vielä muutama sananen ähm, tämä, tämä menettelytapa. Nyt nämä direktiivit äh, annetaan äh, Euroopan parlamentille yhteydessä tähän uudelleen laatimismenettelyyn. Eli siis sen mukaisesti tämä tarkoittaa, että Euroopan parlamentin tulisi muuttaa ainoastaan näitä korostettuja kohtia tekstissä. Mm, näin me kuitenkaan tule toimimaan. Jos me kuitenkin teemme valtaisia muutoksia, niin komissio voisi vetää tämän ehdotuksen pois tässä uudelleen laatimisessa päätös 768 2008 soveltuu ja siksi Euroopan parlamentti ei voi tehdä kovinkaan paljon, se ei voi keskustella kovinkaan monesta asiasta, muutamia pikkumuutoksia lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että Euroopan parlamentin rooli on todella vähäinen ja siksipä kysymys kuuluu, pitäisikö Euroopan parlamentin edes hyväksyä tätä että sen roolia tällä tavoin pienennetään näin voimakkaasti. Tai ehkä perusteluissa tapauksessa pitäisi yrittää muuttaa joitakin asioita. Kuisa pozornost. Kiitoksia. Ja nyt puheenjohtaja. Roitova um, Kiitoksia Roa Roitova tästä hyvin monimutkaisesta ja laajasta työstä, jonka olette näin hyvin toteuttanut olisi varmastikin hyödyllistä, että kiertäisimme teidän huomionne kaikille varjoesittelijöille. Ja pyydämme myöskin komissiolta joitakin alustavia ähm, lausuntoja liittyen näihin. Te kerroitte, että te halusitte hiukan enemmän aikaa, joten meidän täytyy aikataulukysymyksistä myöskin keskustella kohta. Nyt antaisin varjoesittelijöille puheenvuoron. Charles täällä, Kreutzmann ei. Hoyle on paikalla ja minulla on Ashley Foxilta muistiinpanot, joten voisin esittää hänen kantansa. Ja sitten herra Schwab, eli Shademossa ensin, olkaa hyvä. And thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia Roituva tästä esittelystä. Tämän tuotelainsäädäntöpaketin esittelyssä. Tämä on hyvin suuri paketti, mutta on hyvin tärkeää, että otamme sen vakavasti työssämme, sillä koko uusi lainsäädäntöpuite on erittäin tärkeä, kun haluamme varmistaa, että tuotteet sisämarkkinoilla ovat turvallisia ja että meillä on hyvin toimiva markkinoiden valvonta. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pitäytyä näihin yhdeksään direktiiviin. Meidän pitäisi linjata niiden sisältö. Kaikissa direktiiveissä tekemättä muutoksia olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää olla laskematta tasoa, laskematta vaatimuksia kaupallisille toimijoille, kun verrattuna siihen, mitä meillä on ollut seitsemässä ja kahdeksassa, seitsemässä, kahdeksassa, kuudessa ja kahdeksassa, anteeksi, Minulla on hyvin tärkeää, että meillä on yhdenmukainen järjestelmä ja että valvollisuudet ovat kaikille kaupallisille toimijoille samat. Tämä tekisi markkinoiden valvo, markkinoita valvoille viranomaisille helpommaksi valvoa toimintaa. Kun kuuntelin kaikkia näitä erilaisia aspekteja, joita eri direktiiveihin liittyy, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskustella yksityiskohdista. Voisimme ehkä muutaman direktiivin kohdalla tehdä pieniä muutoksia alakohtaisia täsmennyksiä, mutta minulle ja sosiaalidemokraattiselle ryhmälle on tärkeää, ettemme muuta mitään koskien vaatimuksia, joita kaupallisilla toimijoilla on markkinoiden valvonnan ja jäljitettävyyden mukaan. Eli 7, 6 ja 8 pitäisi säilyttää sellaisenaan, lähestulkoon kopioida, ja sitten voisimme ottaa muissa direktiivissä tiettyjä yksityiskohtia, joista voisimme keskustella tarkemmin. Te toitte Euroopan parlamentin roolin tässä työssä esiin. Meillä on pieni rooli. Olisi hyödyllistä keskustella asiasta, mutta en usko, että sen pitäisi täällä meidän nykyistä työtämme muuttaa. Meidän pitäisi edelleen pitäytyä siinä, että linjaamme tätä lainsäädännön pakettia ja sitten meillä voisi olla koordinaatioiden kokous, jossa keskustelemme enemmän yleisellä tasolla siitä, kuinka tällaisten laadintapakettien suhteen toimimme. Mutta olen melko varma, että löydämme nopean hyvän ratkaisun tässä kysymyksessä. Meillä pitäisi olla kokous, jossa keskustelemme kaikista näistä yksityiskohdista. Tämä on melko tekninen asia, tekninen paketti joten ehkäpä toisille voi olla vaikea seurata tätä keskustelua. Eli meidän pitäisi järjestää ensin kokous ja sitten käsitellä vielä asiaa, mutta meidän pitäisi nopeasti pyrkiä asiaa käsittelemään, eh, säilyttää kaikki yhdeksän direktiiviä yhdessä nipussa ja pitää ne samassa linjassa lähestulkoon kopioiden. Meillä on ollut vuonna 2007 ja 2008 hyvää yhteistyötä ja paljon keskustelua siitä, minkälaisia velvollisuuksia kaupallisille toimijoille pitäisi asettaa. Parlamentti ja IMCO ovat olleet jo hyvin sitoutuneita tähän työhön ja tämän vuoksi minun ryhmäni kannalta olisi aivan hyvä lähestulkoon kopioida olemassa oleva teksti uuteen direktiiviin, mutta odotan mielenkiinnolla tätä työtä. Kiitoksia. Yeah, uh, I agree. Kiitoksia. Olen hyvin paljon samaa mieltä teidän kanssanne. Annan oman kommenttini myöhemmin, mutta teidän aikaisempi roolinne esittelijänä ymmärrän sen, että tämä valiokuntahan on ollut tavallaan valuvassa roolissa tämän koko paketin kohdalla. Ja tietenkin meillähän on tuoteturvallisuusdirektiivi, joka on myöskin tulossa sen jälkeen voisimme tarkastella tätä koko alaa kokonaisuudessaan, mutta meidän pitäisi Rova Roitoman paketti saada vielä eh, kyllä eh, sitä. Minä olen aivan samaa mieltä tässä. paketissa oli tärkeää sitä, että meillä oli yhteinen eh, kieli yhteinen määritelmä, jonka yhdessä kehittelimme. Meidän ei tulisi siis siitä nyt luopua, se aiheuttaisi sekaannusta. Siksi mielestäni on oikein, että pidetään kiinni tästä paketista ja sen kielestä ja sen määritelmistä. Parlamentin rooli, voin tämän ymmärtää, edustaja Roitava, on tässä yhteydessä varsin rajallinen. Toisaalta olen edustaja Schaldemansen ja Harborin kanssa samaa mieltä, jos me esimerkiksi tarkastelemme tämän paketin täytäntöönpanoa ja sen kohta tulee meidän tehtäväksemme, niin silloin parlamentilla on roolinsa. Mutta silloin kun keskustelimmekin tästä paketista, mm, tästä tuotelainsäädäntöpaketista, niin on tarpeen, että nämä asiat tuomme sen siihen sopivaksi, ja tämä on nyt teidän tehtävämme, ja meidän täytyy keskustella niistä asioista, jotka siinä nousevat esiin, mutta meidän ei tulisi nyt ryhtyä luomaan yhteisiä määritelmiä. Uh, well, if I can just speak on behalf of Ashley Fox, also been... Ashley Foxin kannalta hän on myöskin seurannut työtä tarkasti ja voisin antaa hänen lausuntonsa. Hän on sen minulle lähettänyt korostaakseni sitä, mitä sanoin edustaja Shademosen puheenvuoron jälkeen. Se oli hyvin hyödyllinen huomio. Minulla on selkeitä vaatimuksia, joita olen määritellyt kaikille sidosryhmille, kaikkien ryhmien edustajille yhteisen velvoitepaketin ja myöskin markkina valvontaviranomaisten rooli pitäisi olla hyvin selkeä, sillä me olemme jatkuvasti tekemässä työtä yhdessä heidän kanssaan, niin meillä pitää olla yhtä pitävät, hyvin korkeat standardit kaikissa näissä toimissa. Meidän pitää tarkastella sitä, mitä näiden toimien takana on, ja me olemme saaneet nyt vaikutusten arvioinnin. Kyseessä ei tässä ole äm, sisältö, vaan hallinnolliset menettelytavat, ja meidän pitäisi niitä täysin kunnioittaa. Sitten kun ajatellaan parlamentin roolia, on selvää, että meillä on äm, puitteiston asettamisessa ja laajemman äm, politiikan, turvallisuuspolitiikan ja turvallisuuskysymysten käsittelyssä ähm, oma roolimme. Ja kun käsittelemme tätä kysymystä nyt tässä kontekstissa, kun se tulee myöskin esiin tuoteturvallisuuspaketin kohdalla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Edustaja Roite toi monia yksityiskohtaisia asioita esiin eh, ja edustaja Fox myöskin viittasi niihin, joten en nyt niitä toista. Ja samoin kysymyksiä on noussut esiin koskien tavoitteita ja minkälaisia päämääriä meidän todellakin pitäisi olla, kun haluamme turvallisempia tuotteita. Ja sitten me tulee yhdenmukaistamiseen. Meillä on myöskin avoin kysymys siitä, pitäisikö meillä olla yksi lausunto, joka kattaa kaikki alat. Minusta vaikuttaa siltä, että kaikilla aloilla, kaikilla eri valmistajilla pitäisi olla mahdollisuus äh, päättää, kuinka hän toimii. Meidän ei pitäisi olla liiallisen kuvailevia, kun teemme näitä vaatimuksia. Me tulemme nyt jatkamaan varjoesittelijöiden kanssa ähm, työtä vielä. Uskon, että tässä herra Schwab halusi puheenvuoron ja sitten edustaja Macmillan. All right, you now... Aha, nyt te muutuitte varjoesittelijäksi. Haluatteko ensin käyttää puheenvuoron? Shadows first. Varjoesittelijät ensin. Thank you, Chair. I, I got a small... Kiitoksia puheenjohtaja. Sain herra Mandesilta pienen ähm, paperin. Hän on varjoesittelijä, joten haluaisin hänen huomioitaan tuoda esiin. Halusi muutamia asioita mainita, mitä tulee tähän Ähm, tuotelainsäädäntöpakettiin ja sen linjaamiseen. Tämä on hyvin tärkeä asia. Me olemme tehneet paljon työtä ja herra Mandes on sitä mieltä, että tämä linjaus on hyvin tärkeä toimi, hyvin toimivien sisämarkkinoiden äh, kuluttajien ja tuoteturvallisuuden sekä markkinoiden toimimisen kannalta. Komissio on tässä halunnut keskittyä selvyyteen eh, tämän uudelleenlaadinnan kohdalla. Hermandes tukee tätä eh, lähestymistapaa ja on hyvin hankalaa saada aikaan tällaista lainsäädäntöä, sillä eh, taloudellisiin hyödykkeisiin liittyvä lainsäädäntö on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Tässä viittaan siihen, mitä edustaja Schaldemose sanoi, hyvä markkinavalvonta. Tämähän on meidän päämäärämme. Me tarvitsemme säätelyä, sillä me tarvitsemme markkinoilla sääntöjä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että me saamme tämän paketin eteenpäin. Nyt en käytä enemmän aikaa, herra Schwabilla on seuraavana puheenvuoro. Kiitoksia. Kiitos, että olette todellakin varjoesittelijä, varjoesittelijä tänään. Edustaja Schwab lyhyesti, sillä minun pitää edustaja Macmillanin antaa vielä puheenvuoro. Mr. Kreutzmann. Kiitoksia, koska nyt sain herra Kreutzmannilta 10 minuuttia, niin minä hyödynnän ne. Noin, e, ihan vakavasti ottaen hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittää esittelijäämme siitä, että hän hienosti kuvaisi lähtötilanteen omasta näkökulmastaan. Ja me olemme todellakin Euroopan parlamenttina luonneet jo tärkeät puitteet, kun hyväksyimme tämän tuotelainsäädäntöpaketin, jossa silloin kollegamme Alexander Stubb meidän ryhmästämme toimi mukana. Ja siksi meidän täytyy pitää kiinni siitä, mitä strategisesti loimme. Siksi kommentoin noistaan kahta vähän pienempää asiaa. Ensinnäkin on kyse tästä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2000 2004-2008, jossa minun mielestäni elektromagneettinen häirintä määritellään epäsopivalla tavalla. Meidän pitäisi palata osittain vanhaan määrintätelemään ja onko komissiolla tässä nyt joku sisäinen ongelma tähän asiaan liittyen. Sen haluaisin kuulla herra McMinneliltä. Ja toinen asia liittyy tähän tietyllä jännitealueella toimiviin sähkölaitteisiin. Ähm, kollega Schaldemose ja kollega Ryyle puhuivat siitä, että meidän täytyy pitää kiinni tämän paketin yhtenäisyydestä, mutta tässä äh, tietyllä jännitealueella toimivissa sähkölaitteissa vaaditaan tulevaisuudessa, että äh, tähän äh, yhteensopivuus äh, todistukseen laitetaan myös kuva tuotteesta ja se voi olla joskus vähän hankalaa, joten tämä pitäisi olla virtaviivaistettu muiden kanssa. Tämän halusin vain sanoa. Edustava Roitava, puhui tästä jo. Kaikki ovat varmastikin samaa mieltä tästä kuvasta. Jack Millan, annan teille puheenvuoron. En Katie Davidaska tässä Ähm, joka on siis puheenjohtajana neuvostossa tässä kysymyksessä. Ähm, en häntä vielä esitellyt. Jos hän haluaa vielä käyttää puheenvuoron, kuuntelemme häntä mielellämme. Mutta ensin Jack, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia edustaja Roitovalle tästä esittelystä ja kaikista kysymyksistä minun sormeni eivät seuranneet aivan teidän puheenne vauhtia. En ole varma, sainko kaikki kohdat ja kaikki kysymykset ylös. Ja uskon, että minulla ei ole nyt aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Mutta tervehdin ilolla tätä työtä eräitä edustaja Roitovan esiin tuomia kysymyksiä Erät niistä ovat sellaisia kysymyksiä, että niitä on neuvostossa käsitelty ja monet sidosryhmät ovat niitä tuoneet esiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti tukee tätä tuotelainsäädäntöpakettia ja sen uudelleen laadintaa. Me emme äh, näe, että parlamentin roolia tässä pienennettäisiin, sillä tämä on ainakin meidän näkökulmastamme tuotepaketin jatkumoa. Tämä on täytäntöönpano-osa ja toivottavasti jos onnistumme tekemään tämän hyvin, teillä ei tule olemaan tulevaisuudessa hirveän paljon töitä Eli toivomme, että me teemme oman työmme niin hyvin, että teillä ei sitten toivon mukaan ole hirvittävän paljon tekemistä. On tiettyjä kysymyksiä, eräät ovat yksityiskohtaisempia kuin toiset. Kysymys liittyen äm, yhtenäiseen yhdenmukaisuuslausuntoon, kun me tämän aloitteen teimme, me ajattelimme, että kun valmistaja kohtaa eri direktiivejä, hänelle pitäisi olla ähm, helppoa antaa lausunto siitä, että hänen toimintansa on yhdenmukaista, mitä tulee eri tuotteisiin ja eri direktiiveihin, mutta tämä on vielä tärkeämpää markkinavalvontaviranomaisille, sillä jos on kuusi tai seitsemän eri direktiiviä onko markkinavalvontaviranomaisilla sitten tilanne, jossa he joutuvat pyytämään vaatimuksen vaku- mukaisuusvakuutuksen jokaisessa kohdassa erikseen. Nyt jos meillä on vain yksi vakuutus, me näemme helpommin mitä puuttuu. Eli minun minä ymmärrän, että ähm, tämän vuoksi yksi yhtenäinen vaatimuksenmukaisuusilmoitus olisi ähm, parempi ratkaisu. Siis tämä oli logiikka tämän ehdotuksen takana ja tämän vuoksi me tulemme tätä ajatusta kyllä ainakin toistaiseksi vielä puolustamaan. Tämähän hyväksyttiin vuonna 2008. Kysymys mustavalkokuvien muuttamisesta värikuviksi. Tämä herättää minussa hyvin paljon sympatiaa värikuvia kohtaan. On varmaankin helpompaa, jos on värikuva, nykyään kaikki on väreissä ja mustavalkokuva on harvinainen. Joissakin tuotteissa tämä saattaa todellakin tehdä eron tuotteenhan näkee paremmin värikuvassa kuin mustavalkoisessa kuvassa, mutta tämä on ehkä viimeinen asia, mistä meidän pitää vääntää kättä, kun haluamme tästä kysymyksestä saada yksimielisyyden aikaan. Sitten ähm, tuottajan tunnistaminen. Me olemme tässä hyvin selkeitä. On olemassa hierarkia, tuotteen pitäisi aina tulla ensin. Sitten dokumentaation ja pakkauksen. Me seuraamme tätä hierarkiaa. Monissa tapauksissahan kaikkia näitä askelmia ei voi liittää tuotteeseen. Minä nyt vastaan kaikkiin kysymyksiin. Mitä tulee sitten websivuosoitteeseen? Tämä on jotakin, mikä tulee esiin usein. Minä olisin valmis hyväksymään websivu osoitteen käyttämisen, jos minulle voitaisiin taata, jos joku voisi taata, että tämä web-sivu olisi oikea sivu ja eh, jos saisin vakuudet siitä, että jonkinlainen eh, tietotekninen huijaus ei minua ohjaa sitten huijaussivulle, mutta tämä on erillinen kysymys. Sitten kysymys hisseistä, tämä oli tärkeää. Eh, Hissejä koskien me olemme havainneet, että Loppujen lopuksi suurin osa hisseistä, joita on rakennuksissa, on suunniteltu ja valmistettu hissikuulun ulkopuolella, rakennuksen ulkopuolella ja sitten ne kootaan osista rakennuksen sisäpuolella. Me keskustelemme tässä hissin turvallisuudesta niin, että meillä olisi turvallinen hissi. Ja tämän vuoksi lähestulkoon kaikkein tärkein valmistuksen vaihe on hissin kokoaminen. Tämän vuoksi me olemme halunneet tunnistaa hissin kokoajan, sillä sehän on lähestulkoon yhtä tärkeä kuin osien valmistaja. Jos osien valmistaja tekee asiat hyvin, tämä on hyvä asia, mutta jos ne kootaan väärin, niin sittenhän tilanne ei ole hyvä. Tämän vuoksi hissit kokoavalla yrityksellä täytyy olla sama vaatimukset kuin osien valmistajalla. Tämä ei pk-yrityksille tee mitään eroa. Suurin osa pk-yrityksistä asentaa hissejä, jotka tulevat osina. Ne eivät niitä suunnittele tai valmista osia, vaan ne saavat osat ja sitten kokoavat ne. Eli kysymyksessä ei tässä ole se, että yrityksen koko vaikuttaisi toimintaan, vaan kysymys, se mikä on tärkeää, on se, että kuka hissin kokoaa. Uskoisin, että meidän täytyy yksityiskohtaisempien kysymysten suhteen olla yhteydessä edustaja Roitovaan. Mutta tässä olivat pääasiat, jotka halusin tänä aamuna tuoda esiin. Kiitoksia. For... Kiitoksia hyvin paljon siitä, että tulitte tänne paikalle. Jack. Vielä yksi asia. I knew there was... Niin, unohdin vielä yhden asian. Markkina markkinavalvonta. Menettely Artiklahan sanoo, että markkinavalvontaviranomaisten pitää tarkastella kaikki tuotteen mahdollisesti aiheuttavat riskit. Tämä 768 muotoilu on ähm, toistua toistoa sisältävä alun perin tämä tarkoitti, kommentti se yhä tarkoittaa sitä, että markkinavalvontaviranomaiset, kun tulee esiin epäily jonkin tuotteen suhteen ennen kuin he lähettävät tämän tuotteen takaisin sen valmistajalle korjauksen vuoksi, heidän pitää varmistaa, ettei samaan tuotteeseen liity muita ongelmia niin, ettei tuottajan täydy sitten monia eri korjaustoimia tehdä toinen toisensa jälkeen, niin että hän voisi ne kaikki toteuttaa yhtä aikaa. Tämä oli alun perin tarkoituksena. Mutta nyt kun olemme asioita yksinkertaistaneet, tulee sellainen mielikuva, että tällä tarkoitettiin jotakin muuta. Halusimme olla hyvin selkeitä, että tässä oli tarkoitus ähm, pyytää, että markkinavalvontaviranomainen tarkistaisi tuotteen kaikki mahdolliset ongelmat niin, että valmistaja voisi niihin kaikkiin puuttua kerralla. Kiitoksia hyvin paljon. Meillä on hyvin paljon yksityiskohtaista työtä, kuten tässä mainittiin edessämme. Nyt voisimme tämän asian pian saattaa päätöksen. Kyllä, Jack, kuten edustaja Rotova sanoi, te varmastikin olette varjoesittelijän kanssa yhteydessä ja käytte näitä yksityiskohtaisempia kohtia läpi. Rouva Davis, haluaisitteko te vielä käyttää puheenvuoron vai teemmekö sen puhe- tulevaisuudessa? ehkä tulevaisuudessa sitten. Sitten mitä tulee aikatauluun, voinko nyt tarkistaa, oliko meillä oikea aikataulu? Ilmeisesti esityslistaan ehdotettiin pieniä muutoksia, mutta ei äänestyksiä koskien. Eli te tulette lähettämään meille 11 päivä. Yhdistyspäivä loppuraportin, sitten tarkistukset 16. viidettä ja sitten tulemme valiokunnassa 20. päivä ja lopullinen äänestys 10.7. 10.7. Minä en näe tässä suurta mielipideerovaista meidän ja neuvoston välillä, mutta voimme tätä asiaa vielä tarkastella. Seuraavana siirrymme äänestyksiin. Meillä on kaksi äänestystä tulossa, tai itse asiassa kolme äänestystä tulossa. Sillä eilisen keskustelun jälkeen moottoripyöriä ja kaksi kolmipyöräisiä ajoneuvoa koskevan keskustelun jälkeen herra Vandekampin kanssa sovimme koordinaattorien luvalla, että äänestäisimme nyt neuvotteluvaltuutuksesta. Olisinko pidätte te vielä tämän asian, olkaa hyvä. Ähm, eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Te veditte oikein hyvin tämän asian yhteen eilen tässä valiokunnassa kävimme ensimmäisen keskustelun näistä vaikutus, vaikutusten arvioinneista. Ja uskomme, että tämä riittää perustaksi epävirallisen trilogin aloittamiseksi ja pyydän siis mandaattia valiokunnalta esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Toi, haluan, haluaisin viedä tämän asian loppuun asti mandaatin avulla. Määrä, joista haluaisin myös pitää kiinni, Täällä on paljon lukuja käsiteltävänä ja on tärkeää saada asiat etenemään mahdollisimman nopeasti. Okay, well I think I can... Hyvä Selma, eli tästä voimme varmastikin äänestää ne, jotka ovat sen puolesta, että annamme mandaatin, ketkä ovat vastaan. Hyvä, eli tämä on aivan selkeästi hyväksytty me tarvitsemme yli 21, tässä aivan selvästi kyllä tuli niin paljon, eli te saatte mandaatin ja seuraamme sitten teidän edistystänne. Sitten siirrymme herra Krutsmanin mietintöön, joka koskettaa teollisten tekijän oikeuksien tullivalvontaa. Annan nyt esittelijälle puheenvuoron. Hän voi vielä esitellä tämän asian ja sitten voisitte ehkä sanoa muutamia eh, huomioita koskien niitä tarkistuksia, joiden kanssa meillä oli oikeuksia, koska, äh, vaikeuksia, koska meillä oli läheistä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa, on selkeää, että joitakin tarkistuksia täytyy käydä läpi muissakin valiokunnissa. Voisitko sanoa tästä sanasen? Kiitoksia. Uh, Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä on erittäin rakentavia keskusteluja kahdessa keskustelukierroksessa ja olen kuullut, että me emme saa suurta enemmistöä kaikista kompromissitarkistuksista, mutta toivottavasti äänestyksestä tulee hyvä. Kiitoksia tuestanne. Uskon, että voimme aloittaa äänestyksen. Right. Um, we will use voting cards as necessary if I could... As... Mekään käytämme äänestyskorttia, jos tarpeen. Herrat Schwab ja Gebhard sitten voivat minulle kertoa, jos me tarvitsemme sähköisen äänestyksen. Ja teillä on nyt selkeä äänestyslista. Eikä. Yksi, yksi kymmenen puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 15 D puolesta vastaan ty, hylätty. Tarkistus 113 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Inta 8. Se on hyväksytty säännön 50 mukaan ja siltä pohjalta seuraavat tarkistukset raukeavat 111, 114, 115, 116 ja 118 ja 117 ja sitten menemme tarkistukseen 119 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 120 puolesta vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hyväksytty. 122 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 123 ja 124 ja 10 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 125 on vedetty pois. Sitten juuri 11 on hyväksytty 50 säännön mukaan. Ja siksi 131, 127, 130, 132 raukeavat. Ja sitten tarkistus 126, 129 ja 128, 133 on vedetty pois. 135 raukeaa myöskin. Ja nyt menemme heti tarkistukseen 141 herra Engströmiltä. 141, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 139 ja juuri 12 raukeavat. 144 edustaja McClarkinilta puolesta. Vastaan hylätty. 142 Salviinilta puolesta. Meidän täytyy äänestää tästä sähköisesti. 142 äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi, emme nähneet tätä niin selvästi. 143 edustaja Hediltä puolesta vastaan hyväksytty. Siksipä Inta 9 on yhteen sopiva tämän kanssa. Inta 9. Tästä äänestämme puolesta. Äänestys alkaa Inta 9. Äänestys päättyy. Hylätty. 145. Tämä ei nyt ole aivan selvä juttu. Eli 145 sitä ei voida hyväksyä, koska muut sen jo kattavat. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 Hediltä puolesta vastaan hyväksytty. 149-150 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Raukeaa 19 puolesta 19 vastaan. Teidän täytyisi äänestää vähän nopeammin koneäänestyksessä, kun jotkut jäivät jälkeen tässä. Sitten 151 Weisgerberilta Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 17 Kreutzmannilta puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten menemme tarkistuksen 153 Hediltä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 154. Sitä ei voida hyväksyä. Se on jo katettu. 155 ja 156 on vedetty pois. Sitten menee tarkistuksen 161 Hediltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 162 puolesta vastaan hyväksytty, 163 puolesta vastaan hyväksytty, 164 ei voida hyväksyä, tarkistus 19 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty, 165 ja 166 puolesta vastaan hyväksytty, Inta 10 puolesta vastaan hyväksytty, Tarkistus 20 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. Inta 11, joka on yhteensopiva. Puol- äänestys alkaa Inta 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 Kreutzmannilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus, tarkistuksen 167, joka löytyy tuosta äänestyslistasta, joten varmasti kaikki sen hyväksytte. Eli ää, suullisen tarkistuksen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 167 raukeasta, 69 puolesta tässä ehkä koneäänestys 169 äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. 168 raukeasta 70 puolesta vastaan hylätty. Juri 13 puolesta vastaan hylätty. Juri 14 puolesta vastaan hylätty. 171 Gallolta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172 McLaughlinilta puolesta vastaan hyväksytty. 173 Inta 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 Engströmiltä ja puolesta vastaan hylätty. 176 Engströmiltä puole- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 Engströmiltä puolesta vastaan hyväksytty. 178 Salviinilta puolesta vastaan hyväksytty. 179 Salviinilta puolesta vastaan hylätty. 22 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 180 puolesta otetaan koneäänestys, 180 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 182. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Hyväksytty. 183 raukeaa ja juuri 15 on yhteen sopiva. Puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissitarkistuksen 3 puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Sitten tarkistus 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Me emme tarvitse herra Tunsin, Rova apua. Sitä 192 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 25 raukeaa, 26 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty, Juri 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten artikla 17, tarkistus 194 puolesta 194 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 vastaan 15. Juri 18 on yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 27, 195, 196 ja 19. Äänestys alkaa näistä neljästä tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 199 on nyt seuraavaksi, koska edelliset raukeavat 199 puolesta vastaan. Hyväksytty. 200. Äänestys alkaa. Tarkistusta 200. Äänestys päättyy. Hylätty. 201 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 202. Äänestys alkaa. Tarkistus 202. Päättyy. Hyväksytty 203 ja juuri 20 puolesta. Vastaan Hyväksytty kummatkin. Sitten tarkistus 205. Ja juuri 21 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 204 on yhteen sopiva puolesta vastaan. Hyväksytty. 206 ja 207 raukeavat, koska artikla 51 kattaa ne vai pitääkö meidän äänestää niistä? Meidän täytyy äänestää tarkistusta 207 ja sen ensimmäistä kappaleesta herra Prendergastilta. Herra Prendergast on varmasti tyytyväinen puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 208 Kreutzmannilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 28 vedetty pois, 29 puolesta vastaan hyväksytty, 30 puolesta vastaan hyväksytty. 209 raukeaa 210 puolesta vastaan hyväksytty, 31 ja vedetty pois, 211 hediltä puolesta vastaan hyväksytty, 212 hediltä puolesta vastaan hyväksytty, Inta 14 on hyväksytty 50 säännön mukaan, tarkistus 32 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty, 33 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty, 34 puolesta vastaan hyväksytty, 213 Salviinilta puolesta vastaan hyväksytty, 214 he ja 215 raukeavat, 216 Salviinilta puolesta vastaan hyväksytty, 217 ja 35 raukeavat, 35 äh, puolesta vastaan hyväksytty, 280-22 raukeaa, 36 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan hyväksytty, 38 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 219 Engströmiltä, artikla 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 Engströmiltä puolesta vastaan hylätty. 39 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 221 Salvinilta äänestys alkaa tarkistuksesta 221. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 42 ja 222 on hyväksytty, koska ne liittyvät tarkistuksiin 33-38. Ja seuraavaksi kaksi, tarkistus 223 Salviinilta puolesta vastaan hyväksytty. 224 raukeaa, 225 salviinita puolesta vastaan hyväksytty. 226 raukeaa, 227 juuri 23 puolesta vastaan hyväksytty, 228 ja 24 puolesta vastaan hyväksytty, 229 Salvinilta puolesta vastaan hyväksytty, 230 raukea, 231 on vedetty pois, nyt sitten 43 puolesta vastaan puolesta. Ei, katsotaanpa tämä koneellisesti. 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 vastaan 17, 2233 raukeaa, 232 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 234 vedetty pois, 44 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. 235 ja juuri 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Ja kompromissitarkistus 4 on hyväksytty. Sitten menemme tarkistuksen 46 puolesta. Meidän täytyy ehkä avata äänestys. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 239 ja Juri 27 ja 238 raukeavat. Tarkistus 47 puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. 240 raukeaa. 49 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt menemme tarkistuksiin 51, 242 puolesta vastaan hyväksytty tyhjää, 243. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 244 Hediltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan hylätty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 55 puolesta. Tehdään tästä koneäänestys. Äänestys alkaa. hylätty. Hyväksytty, anteeksi. Anteeksi, luin väärin. Hyväksytty. 55 oli hyväksytty. Sitten 2, 4, 8 raukeaa. 28 on hyväksytty. 249 raukea, 250 vedetty pois, 251, sitä ei voida hyväksyä. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 29, juuri 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty, eli 250, juuri 30 raukeaa. 253 suullinen tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. 253 äänestys alkaa. Tarkistusta 253. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 254 suullisella tarkistuksella. Äänestys al- 255 suullisella tarkistuksella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 255 raukeaa 258 Hanslikilta puolesta vastaan. Hylätty. 58 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 259 puolesta vastaan. Hyväksytty. 59 raukeaa. 257 raukeaa, 256 raukeaa ja tarkistuksesta 60 äänestämme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 62 puolesta vastaan hylätty. 61 juuri 1 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 1 puolesta Voinko nähdä tämän uudelleen? Kansainvälinen kauppa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan hyväksytty. 64, joka on yhteensopiva puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta. Äänestys alkaa tarkistusta 67. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 66 puolesta vastaan hyväksytty. Hylätty 65. Äänestys alkaa tarkistuksesta 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1 raukeaa. Sitten kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. Ja menemme tarkistukseen 3 puolesta. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 72 puolesta vastaan. Hyväksytty 4. Äänestys alkaa tarkistuksesta 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. 73. Äänestys alkaa tarkistuksesta 73. Ei meidän tarvitse kone äänestää siis puolesta vastaan. Hylätty. 74. Puolesta vastaan. Hylätty myöskin. 76 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta. Avataan äänestys uudelleen. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri kolme raukeaa. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 79 ja Inta 2 raukeavat, samoin 78 ja Juri 4. Tarkistus 6 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistukset johdantosakappaleeseen 14, hyväksytty kompromissitarkistus 10 puolesta, vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 11 puolesta, vastaan hyväksytty kompromissitarkistus 12 puolesta, vastaan hyväksytty ja sitten juri 8 puolesta, vastaan hyväksytty, kompromissitarkistus 13 puolesta, vastaan hyväksytty. Ja nyt menemme tarkistuksen 101 puolesta vastaan hyväksytty, Inta 5, 6 ja 7 kaikki hyväksytty, kompromissitarkistus 14 puolesta, tehdään tästä koneäänestys, äänestys alkaa, kompromissitarkistus 14. Äänestys päättyy, ei hylätty, joten meidän täytyy nyt äänestää näistä yksittäisistä tarkistuksista. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106. 106 puolesta vastaan. Hylätty. 104 Gallolta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten juuri 9 raukeaa, 105 vedetty pois. 14 Kreutzmanilta puolesta vastaan. Hyväksytty 107 raukeaa, 108 puolesta vastaan hyväksytty ja 109 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt äänest- meillä on loppuäänestys ja loppuäänestys alkaa. Äänestämme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, 3 vastaan ja yksi tyhjä. Hienosti tehty, herra Kreutzmann. Kiitoksia oikein paljon. So thank you very much for your final task as Kiitoksia hyvin paljon tästä viimeisestä työstänne esittelijänä meidän äh, valiokunnassamme ja toivotamme teille hyvää jatkoa sitten liikennevaliokunnassa. Niin, haluaisin kiittää vielä siis teidän hyvästä työstänne tässä valiokunnassa ja olette aina tervetullut takaisin, jos haluatte joskus palata. I think we have a very good solution. Me saimme varmasti hyvän ratkaisun aikaan. Kiitoksia kaikille. Nyt täytyy siirtyä neuvotteluun neuvoston kanssa. Katson, voiko Tanska puheenjohtajamaana saada tiettyjä jäsenmaita kannallemme niin, että saisimme tämän työn päätökseen tällä jaksolla. Kiitoksia kaikille. Uskon, että teimme erittäin hyvän päätöksen tänään ei vain tekijänoikeuksien, mutta myöskin tullien kannalta heidän eh, hallinnollista taakkaansa keventääksemme. Kiitoksia kaikille. Well, I think we should also um, thank you, thank the other committees for their work. Kiitoksia, kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille. Uskon, että nämä järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Seuraavana siirrymme ähm, budjettia koskevaan äänestykseen. Annan nyt Äh, herra Busoille ähm, esittelijänä puheenvuoron. Aivan lyhyesti halusin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistusehdotuksia. Haluaisin myöskin komissiota kiittää tuesta ja meidän valiokuntamme sihteeristöä ja työ, työntekijöitä, mutta siirrytään äänestykseen, sillä kello on jo paljon. Tarkistus yksi, äänestys alkaa. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana kompromissi Tarkistus kolme puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Seuraavana tarkistus 11 puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 9, äh, suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana 10 raukeaa. Tarkistus 12. Sekin raukeaa, anteeksi. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty, 14 puolesta vastaan hyväksytty, 15 puolesta vastaan hyväksytty, 16 puolesta vastaan hyväksytty, 17 puolesta vastaan hyväksytty, 18 puolesta vastaan hyväksytty, 19 raukeaa, 20 puolesta vastaan hyväksytty, 21 puolesta vastaan hyväksytty. Eli nyt loppuäänestys. Teemme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty se 37, äh, 39 ähm, puolesta 37 vastaan yksi tyhjä. Kiitoksia hyvin paljon herra Busoi. Mrs. Roiteva, ja. Roa Roiteva. Ja jsem hlasovala pro, ale prostě mi to tady nepřestalo fungovat. Minä yritin puolesta äänestää, mutta minun koneeni ei toiminut. Ja minä haluaisin nyt kirjoittamaan ylös, että pyrin äänestämään puolesta. Kiitoksia. Eli loppuäänestyksen määrään lisäämme yhden puolesta äänen. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia esittelijöille. Seuraavana siirrymme sitten... seuraavaan mielipiteen vaihtoon kahdesta hyvin tärkeästä asiasta, tämän jakson tärkeimmistä kysymyksistä. Eli nyt pyydän kaikkia, jotka poistuvat äänestyksen jälkeen poistumaan hiljaisesti, sillä meillä on paljon äh, julkisia hankintoja koskevaa työtä edessämme. Haluaisin erityisesti Äh, edustaja Tarabella, edustaja Jyvania kiittää heidän kovasta työstään näissä kysymyksissä. Olen pahoillani, että kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kaikilla kielillä. Joudumme toimimaan hyvin nopeasti. Meillä on ollut erittäin rakentavaa keskustelua ja hyvin tyhjentävää äh, työtapa. Olemme pyrkineet nyt siis täyttämään sen ähm, työn, jonka eurooppalaiset pääministerit ovat meille asettaneet. Äh, ja meidän piti saada tämän vuoden loppuun asti mennessä. Ja uskon, että esittelijä ja varjoesittelijät ovat samoilla linjoilla, mutta tämä on varmastikin sellainen asia, jossa kaikki jakavat mielenkiinnon. Olkaa hyvät, jos haluatte keskustella, poistukaa salista. Eli nyt pyytäisin Äh, julkisia hankintoja koskien esittelijät arvellaan esittelemään tämän kysymyksen selkeän. Äh, varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron ja sitten äh, seuraavana siirrymme keskusteluun. Eli edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tavoitteena on päästä tasapainoon toisaalta sääntöjen yksinkertaistamisen kanssa ja toisaalta innovoivien, innovoivien ja kestävien menettelyjen välillä. Samalla olisi huolehdittava pk-yritysten edustaja ja mahdollistettava sähköiset hankinnat. Tämähän ei ole mitenkään helppo harjoitus. Julkiset hankinnat, kuten komission sen Barnier sanoi, merkitsevät 19 prosenttia Euroopan brut BKTstä ja nykykriisissä meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon tämä potentiaali, jotta voidaan saada vauhtia työllisyydelle ja investoinneille reaalitalouteen. Komission ehdotuksia pidän hyvin kiinnostavina. Se on hyvä pohja pohdinnalle. Toivon, että voimme niitä parantaa yhdessä niin, että saadaan mahdollisimman hyvät tulokset aikaan työmetodi, jota ehdotin varjoesittelijöiden, on kaksisuuntainen. Tässä on aika paljon tekstianalysoitava, jotta pohdinnat ja keskustelut olisivat mahdollisimman helppoja. Me, minä ehdottaisin menettelyä, joka aloitettiin Tanskan puheenjohtajakaudella neuvostossa ja jonka mukaan tehdään pohdintoja kymmenen temaattisen klusterin ympärille ja näistä eh, pidän tärkeimpinä ykköstä, kakkosta, viitosta ja nelosta. Ne löydätte tuosta istuntoasiakirjasta. Klusteri ykkönen koskee menettelyjen valinnan varan lisääntymistä. Komissio tekisi menettelystä joustavimpia suosimalla tarjousperusteista neuvottelumenettelyä, kilpailullisten neuvottelumenettelyä, innovaatiokumppanuutta. Tämä joustavuus lisään kehittyminen toki tuo lisääntyvää oikeu- oikeusturvan varoittamista. Meidän on siis avoimuus ja turva taattava. On tärkeää, että kaikkiin menettelyihin sovelletaan samaa kriteeriä, eli taloudellisesti älyllisintä tarjousta. Tässä poistettaisiin kaikkein halvin e-, e-, ehdotus. Tässä taloudellisessa, edu, taloudellisesti edullisemmassa tarjouksessakin tietenkin on hinta mukana. Cluster 2. Strateginen äh, hankintojen käyttäminen. Tässä äh, todella otetaan äh, mukaan tämä taloudellisesti edullisen tarjous. Ja näin saada lisäarvoa hankintojen tekijöille. On tärkeää noudattaa lakeja työntekijöiden oh, oh, ehdoissa. Nämä ovat luotettavimpia tahoja. Puhuja puhuu erittäin nopeasti hyvin teknistä tekstiä kielellä, joka ei ole asiakirjan kieli. Edelleen olisi vältettävää tällaisia putousmaisia portaik- alihankintaportaikkoja, koska nämä saattavat aiheuttaa harmia hankin- hankintamenettelyjen laadulle ja tehokkuudelle. Mitä sitten tulee A- ja B-luokkien poistamiseen, haluaisin tähän kollegoiden ajatuksen, mitä he tästä ajattelevat. Minulla ei ole tästä selkeää kantaa. Minä kannatan sitä, että otetaan käyttöön menettely, joka on erityinen sosiaalipalveluja varten. Ehkä myös oikeudelliset palvelut olisi suljettava pois. Esitän tämän kysymyksen. Sitten klusteri kolme. Kyseessä, kyseessä on asiakirjoja ja vaatimukset tähän tarvintakomission kanta olisi vähennettävä siis hallinnollista taakkaa. Ja tässä mielessä eurooppalainen hankintapassi liite 18 sitä olisi kehitettävä, että voitaisiin ottaa mukaan sosiaaliset ympäristö- ja lailliset kriteerit. cluster 4 on erityisen tärkeä, se koskee sähköisiä hankintamenettelyjä. Tässä komissio on menee hyvään suuntaan, mutta se odottaa, heidät herättää myös huolia, koska olen jo tapannut yli 40 sidosryhmää tästä asiasta ja Kyseessä on aihe, joka on nousee usein esille. Sähköinen hankintamenettely siis herättää kysymyksiä ja tästä haluaisin esittää täsmällisiä kysymyksiä komissiolle. Muun muassa se, miten tietosuoja varmistetaan täysin sähköisissä hankintamenettelyissä ja millaisia investointeja tämä edellyttää erityisesti pieniltä yrityksiltä ei hän vain taakasta tule liian raskaas pienille yrityksille. Tämä saattaa olla väärä hyvä ajatus, koska se ei hyödytä pk-yrityksen määräaikojen lyhentäminen on asia, jota tulen vastustamaan, koska se ei varmaankaan tule auttamaan pk-yrityksiä. Sitten kluster 5, sekin on tärkeää. Se koskee juuri pk-yritysten pääsyä. Tämä on yksi tärkeimmistä näkökohdista tässä uudessa direktiivissä jolla pyritään helpottamaan hankintamenettelyihin osallistumista. On ajateltava myös hankintaviranomaisia, eikä pidä lisätä niiden hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi tämä eriin jakaminen on erittäin hyvä ajatus, mutta tämä hae tai selitä periaate saattaa kyllä tyydyttää osapuolia. Olisi tärkeää helpottaa tällaista menettelyä ero, eri, erin jakamisen kautta että voitaisiin myös kehittää tällaisia yhteenliittymiä, konsortioita, niin kuin Italiassakin käsittääkseni on olemassa. Sitten klusteri 5, se koskee kysynnän ryhmittämistä, eikä tässä ole minulla mitään muutettavaa. Klusteri 7, muut menettelyyn liittyvät vaatimukset, näihin kuuluu yrityksille myönnetyn ajan lyhentäminen tämän ongelma, niin kuin sanoin jo aikaisemmin. Sitten klusteri kahdeksan, järkevät menettelyt, joustavuuttamisella ei saa olla sitä seurausta, että eturistiriidat ja muut äh, haitalliset ilmiöt lisääntyvät hankinnoissa. hankinnoissa tarvitaan siis suojajärjestelmiä. Sitten klusteri yhdeksän hallinnosta komission ehdotuksessa on mukana velvoite jäsenvaltioille perustaa kansallisia valvontaelimiä. Tämä toki herättää pelkoja, ei pidä ei pidä luoda, luoda pyörää uudelleen, jos joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa tahoja, ne olisi ehkä lisätä, lisätä niiden tehtäviä eikä luoda uusia rakenteita, jotka tulevat vain lisäämään byrokraattista taakkaa. Sitten klusteri 10 määrittelyt ja soveltamisala. Komissio on pyrkinyt tässä toteuttamaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöä julkisten tahojen yhteistyöstä. Olemme pyrkineet niin tässä on ehkä liian rajallisesti määritelty ju, julkisten tahojen yhteistyö. Tähän voitaisiin ottaa mukaan myös rajoitettu yksityistä osallistumista esimerkiksi sosiaalirakentamisen kohdalla sitten haluaisin tähän kollegoilta kommentteja. En alkanut suuria muutoksia tehdä. Tässä joitakin pohdintalinjoja tähän erityisen monimutkaisen hankalan asiaan. No, odotan tässä kärsimättömästi kommentteja kollegoilta. Haluan todella tehdä yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien ja varjoesittelyiden kanssa varsinkin. Ainoa asia, joka tässä minä, mielestäni vaarantuu, koske parlamentin menettelyä. Meillähän on määräajat, jotka tiedätte, ja sehän johtuu, johtaa siihen, että lokakuussa olisi äänestettävä IMKossa. Meidän lisäksemme meillä on kymmenen valiokuntaa, jotka jättävät lausunnon. Kaikki ei var, eivät varmaankaan sitä tee, tiedän ainakin yhden, mutta niitä on ehkä, ehkä seitsemän tai kahdeksan tai yhdeksän, niin on aivan selvää, että, että jotta saadaan sulatettua kasa tarkistuksia, niin olisi hyvä, että voitaisiin edes äh, rajoittaa rajoittaa parlamentin jäsenien vapautta jollakin tavalla. Jos voitaisiin jotenkin ryhmittäin kokoontua ja tehdä yhteisiä tarkistuksia, niin se helpottaisi sitä, ettei tarkistuksia tulisi sellaista määrää, jota on mahdoton käsitellä. Meidän, tarko- meidän tehtävämme tässä tärkeässä asiassa on kuitenkin se, että saisimme aikaan selkeän viestin, niin että todella voimme yksinkertaistaa asiaa ja saavuttaa tavoitteen, jonka mukaan julkisille hankille tulee se rooli, joka niille kuuluu, kun taloutta yritetään saada taas käyntöön. Kaikki epäselvät viestit tulevat taan tekemään asialle hallaa, mutta en tietenkään voi rajoittaa teidän oikeuttanne tehdä tarkistuksia. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for setting out those points. Kiitoksia hyvin paljon. Toitte esiin hyvin selkeästi nämä asiat ja tämä oli varmastikin hyvin suureksi avuksi. Keskustelemme näistä menettelytapa-asioista myöhemmin. Nyt käymme läpi varjoesittelijät. On mukava, että Klaus Viina on myöskin keskuudessamme. Me kävimme äänestykset nopeasti läpi Tämä on niin tärkeä asia, että halusin kymmenen minuuttia aikaa voittaa. Olette nähneet tämän työasiakirjan, te varmastikin pystyt keskustelua seuraamaan. Meillä on nyt varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Kaikki muut, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja, voivat niitä pyytää. Tämä riippuu siitä, kuinka pääsemme eteenpäin, sillä meillä on kuitenkin aika rajoitteita luonnollisesti aivan aluksi. Herra Angol on täällä, Hatsimakakis tervehdin teitä uudessa roolissa tässä valiokunnassa. Sitten edustaja Ryyle. En ole aivan varma, kuka tässä haluaa aloittaa. Edustaja Dion ja Savini myöskin. Eli otetaan varjoesittelijät ensin, sitten on viisi muuta puheenvuoropyyntöä, joten varjoesittelijät, olkaa hyvät, älkää viekö hirvittävän paljon aikaa, että muutkin jäsenet ehtivät käyttää puheenvuoron. Edustaja Angol ensin. And um, I'll try to be... Uh, Kiitoksia oikein paljon uh, puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti tällä kierroksella. Ensinnäkin haluaisin kommentoida tätä esittelijän uh, työmenetelmän valintaa sanomalla, että minä ja me ryhmänä olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi yrittää seurata tätä, näitä menettelytavallisia yksiköitä, jotka löytyvät myös neuvoston äh, asiakirjoista ja että seurataan näitä eri klustereita. Olen myös samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitkä ovat nämä prioriteettiklusterit, koska uskon, että nämä neljä prioriteettiklusteria ovat ne, jotka antavat meille eniten lisäarvoa liittyen tämänhetkiseen lainsäädännölliseen tilanteeseen. Meidän tulisi todella keskittyä niihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olemme vielä päässeet eh, ulos pöheiköstä, mitä tulee oikeudelliseen varmuuteen, selkeyteen ja niin poispäin. Eh, tämä teksti on selkeästi suunnattu siihen, että se täyttäisi nämä tavoitteet, mutta saattaa olla niin, että sen yksityiskohdat eivät oikein eh, toteuta näitä tavoitteita, joten meidän täytyy vähän työstää sitä, jotta varmistamme, ettemme tee asioista monimutkaisempia, kun me kerran yritämme helpottaa niitä. Tämä koskee erityisesti pienempiä yrityksiä. Muutama eh, kysymys jotka haluaisin nostaa esiin heti aluksi, koska ne saattavat aiheuttaa hajontaa täällä. Yksi liittyy kynnyksiin, mitä tulee PK-yrityksien pääsyyn, innovaatioon ja muihin asioihin. Saattaa olla niin, tai näyttää olevan niin, että joissain jäsenvaltioissa on käytäntö, että voidaan tehdä tällaisia kevyt tarjouskilpailuja pienemmille tarjouksille. Ja tätä ei löydy nykyisestä direktiiviehdotuksesta, mutta ehkä olisi järkevää katsoa tällaisia esimerkkejä, joita on kansallisessa lainsäädännössä ja katsoa, eikö olisi ehkä järkevää ottaa tällaisia käyttöön. Ja huomaan, että täällä joku tanskalainen nyökkäilee. Minulla oli todellakin tanskalaisia toimistossani, jotka kiinnittivät huomioni tähän asiaan. Ei ole kyse pelkästään Tanskasta, vaan myös muista maista. Saattaisi olla ihan järkevää kehittää tällainen toisenlainen järjestelmä, jossa me helpotamme asioita, emme nyt liiallisesti, mutta kuitenkin hyvin paljon. Ja tällä tavoin kynnyksiä voidaan nostaa vähän niin, että näiden kynnysten alla sitten julkiset hankinnat hoidetaan niin, että todella yritetään hyödyntää pieniä innovatiivisia yrityksiä. Tätä meidän olisi tarkasteltava myöskin siinä kuulemistilaisuudessa, jota valmistelemme. Aiomme tehdä tämän suuntaisia ehdotuksia. Sitten Minun on kiinnitetty huomiota eh, ja minun on heti alusta asti sanottava, että tämä ei ole mikään vaihtoehto, on suorat maksut alihankkijoille. Minä en eh, näe, että näin tulee tapahtumaan. Vaikka jos ylipäätänsä edes pohdimme tätä, niin oikeudellisesti ajattelisimme, että eh, hankkijat, yritykset olisivat pelkkiä välittäjiä ja tätä ei voitaisi hyväksyä oikeudellisesti. Ymmärrän kyllä ne ajatukset, jotka tässä ovat taustalla, mutta oikeudelliset huolenaiheet ovat paljon suuremmat. Tähän liittyy myös tämä viimeinen kohta, jonka halusin nostaa esiin, koska uskon, että menemme todellisiin ongelmiin, oikeudellisiin ja menettelytavallisiin ongelmiin, jos toimimme tässä, nimittäin että laajennetaan ympäristö kestävyysvaatimuksia alihankkijoihin. Tiedän, että olemme sanoneet tämän tyyppistä edellisissä mietinnöissä, mutta me sanoimme, että meidän tulisi pohtia asiaa. Ja sanoimme, että meidän tulisi pohtia sitä tavalla, joka on yhteen sopiva tavoitteen kanssa, että asiat ovat hallinnoitavissa. Jos me laajannamme sopimusvelvoitteet täysin alihankijoihin, me tavallaan ähm, muutamme sopimuksia ja luomme sellaisen vastuuverkoston, joka loppujen lopuksi johtaa vain valtaisaan määrään oikeustapauksia ilman, että asia viedään eteenpäin. Nämä ovat ne asiat, jotka halusin mainita heti aluksi. Meillä on ensi viikkojen ja kuukausien aikana vielä paljon aikaa syventää näitä kysymyksiä. I think right. Kiitoksia. Oikein varmastikin keskitytty tässä ihan avainkysymyksiin. Sitten eh, Sachi Markakis, olkaa hyvä. Zunächst einmal kann ich mich... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, voin yhtyä moneen niistä asioista, mitä Frank Engel tässä sanoi. On hienoa, että meillä on tämä direktiiviehdotus. Me olemme kaikki sitä kovasti odottaneet. Me tarvitsemme sääntöjen yksinkertaistamista. Me tarvitsemme enemmän modernisaatiota, me tarvitsemme tehokkuutta. Tässä on kyse viidennestä BKTstä, 18 prosenttia, se on valtaisa määrä. Ja talousarvion valvojana tässä parlamentissa voin sanoa, että monissa maissa EUn veronmaksajien rahat ovat kyseessä. Puhun esimerkiksi Espanjasta, jossa julkisissa hankinnoissa asiat eivät toimi aina niin kuin haluaisin talousarvion valvojana ja tämä johtuu epäselvistä säännöistä ja siksi on hyvä, jos voimme odottaa saavamme selviä sääntöjä. Kiitän herra Tarabellaa tästä äh, työasiakirjasta, joka käsittelee tämän hyvin kattavasti tavalla tavalla näiden klustereiden kautta, hyvin selvällä tavalla. Se on hyvä tapa toimia. Haluaisin heti puhua joistakin klustereista, esimerkiksi tästä klusteri kahdesta. Olen samaa mieltä Frank Engen kanssa, mitä tulee alihankintasopimuksiin, niin saattaa syntyä ongelmia. Nämä suorat maksut ovat valtaisa ongelma. Kuten hän muotoili toillisen, hän ei pysty tätä kuvittelemaan, tätä ei voida hyväksyä Tämä voisi olla valiokunnan mielipide, minä olen samaa mieltä, koska tässä muutettaisiin tilannetta voimakkaasti. Erään asian haluaisin nostaa esiin alihankintasopimusten kohdalla, joka voi olla erittäin vaikea toteuttaa, nimittäin sosiaaliset kriteerit. Kollega Tarabella niitä painottaa kovasti. Se onkin ihan hyvä, ei minä sitä mitenkään vastusta, mutta meidän täytyy varoa, että me puutu liikaa sopimusvapauteen joissain tapauksissa niin teemme. Tämä voisi vaikeuttaa toista suurta tavoitetta, joka meillä on, nimittäin PK-yritykset. Suorat maksut löytyvät klusterista viisi. Myös tämä koko jako erilaisiin eriin saattaisi aiheuttaa ongelmia. Myöskin saattaisimme joutua tämän kynnyksen alle, jos jaamme tämän eriin. Meidän täytyy varoa ettei tässä jouduta ristiriittaan muiden tavoitteiden kanssa. Sitten klusteri 10, siinä puhutaan määritelmistä ja soveltamisalasta. Meidän täytyy katsoa, ettemme tässä joudu liiaksi hankaluuksiin intavaliokunnan kanssa tai että emme pohdi liikaa toimivaltuuksia, joita meillä ei ole, esimerkiksi vastuu, va, vastavuoroisuuskysymyksistä, vapaakauppasopimuksissa. Komission jäsen painottaa tätä kovasti, mutta tämä ehdotus saattaisi johtaa eurooppalaisten markkinoiden eristäytymiseen. Meidän täytyy varoa tätä. Sitten jotkut määritelmät on tehtävä tarkemmiksi. Jos haluamme selkeitä sääntöjä, silloin määritelmienkin täytyy olla tärkeitä. Mikä on eturistiriita? Se ei ole selvää. Mitä ovat niin kutsutut etuoikeutetut yhteydet? Se ei ole kovinkaan selvää mitä tarkoittaa riittävä sosiaalisten kriteerien täyttäminen. Sekä ei ole selvää. Sitten meidän täytyy pohtia näitä painopistealueita. Esimerkiksi tämä kriteeri alhaiset hinnat, onko se tärkeämpi kuin taloudellinen etu? Minä en usko, että näin on. Meidän täytyisi löytää tapa toimia myöskin erittäin alhaisten hintojen tarjoajille. Ja sitten me tarvitsemme tämän riippumattoman yhtenäisen elimen, joka valvoo kaikkia, se kyllä saattaisi johtaa lisäbyrokratiaan. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia edustaja Rühle. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä selkeästä rakenteesta. Tämän rakenteen pohjalta voimme tehdä hyvin työtä. Minä aion ö, yrittää parhaani, vaikka se tulee olemaan minullekin olemaan helpoa, kun tulen pienestä ryhmästä kuin suuremmasta tehdä koordinointia muiden valiokuntien kanssa ja myöskin ryhmän sisällä niin, että ei sun liikaa tarkistuksia, jotka eivät sovi yhteen, koska silloin johdonmukaisuus katoaisi. Tästä minä aion pitää huolta. Minulla on kuitenkin myös vähän ongelmia näiden painopisteiden alueiden suhteen ja Jotkut kollegat mainitsivat toisia kohtia. Minäkin haluaisin aloittaa klusteri kymmenestä nimittäin soveltamisalasta, koska mielestäni tämä soveltamisala on erittäin tärkeä kysymys, josta monet muut asiat voidaan säädellä ja on ikävää, jos sitä ei aseteta keskiöön. Myöskin tämä julkisten elinten yhteistyö, sekin pitäisi määritellä artiklassa yksi Soveltamisalassa olisi sanottava, mistä tässä on kyse. Haluaisin vielä erästä asiasta puhua, josta täytyy keskustella. Mainitsitte, että haluatte osittaista yksityistä osallistumista näihin julkisjulkisiin yhteistyöhankkeisiin. Haluan vain muistuttaa, että EU-tuomioistuin on tehnyt tästä päätöksen ja meidän täytyy varoa, ettemme laita tänne asioita, jotka aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta ja joka johtaa lisää epäselvyyttä, koska meidän täytyy tehdä selkeä ero julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, koska EU-tuomioistuin on sanonut, että jos yksityinen on osallistunut tällaiseen yhteistyöhön, niin sillä on etuja verrattuna muihin yksityisyrityksiin. On vaarana siis, että avaamme Pandoran lipan ja sitten nämä osakuntakysymykset, osuuskuntakysymykset. Äh, osuuskuntakysymyksissä meidän on löydettävä ratkaisu. Sitä ei löydy vielä täältä komission ratkaisusta. Haluaisin vielä mainita yhdeksän klusterin. Minäkin näin tässä ongelman äh, tämän sääntelyviranomaisen suhteen. Minä näin hänet sen sääntelyviranomaisena, enkä oikein ymmärrä, miksi me sellaista tarvitsemme. Ja kysyn myös, että onko tässä huomioitu suhteellisuus ja myöskin Euroopan unionin toimivaltuus, koska alue- ja paikallisviranomaisten itsemääräämisoikeus on hyväksyttävä ja siellä on jo rakenteita. Ja siksipä kysyn siltä, niin miksi me tarvitsemme tällaisen sääntelyviranomaisen. Meillähän on myös oikeudellisia rakenteita. Direktiivin kautta meillä on selkeitä sääntöjä. Siksi siksi en näe tarvetta tälle sääntelyviranomaiselle. Vielä näistä muista asioista olin hiukan yllättynyt tästä painopistealueesta kaksi, klusterista kaksi. Minä kuitenkin enemmänkin esitin kysymyksen, miksi ette laisinkaan huomioi mm, tarjouksen kohdetta tässä asiassa. Tämä on todella tarpeen, jos haluamme saada aikaan enemmän kestävää tarjouskilpailua, kestäviä julkisia hankintoja, niin silloin meillä täytyy olla yhteys tähän ähm, Äh, hankinta tuotteeseen, koska jos tässä äh, avaamme äh, ovet korruptiolle, niin siinä on suuri vir- vaara. Sitten A- ja B-palvelut, mainitsitte sosiaalipalvelut, mutta on muitakin terveyspalveluja ja muita. Tämä helpompi järjestelmä, joka oli, niin sitä heikennetään ja se on enää käytettävissä hyvin harvoissa palvelissa. Me lausunnossa me vaadimme, että A- ja B-palvelut pidetään yllä, emmekä olleet sitä mieltä, että tämä pitäisi purkaa. Ja sitten vielä kluster 4, sähköinen hankintamenettely. Minun mielestäni on tärkeää se, että tämä otetaan sitovasti käyttöön kahden vuoden sisällä. Komissio halusi jo vuonna 2010 saada 15 prosenttia sähköisinä hankintamenettelyinä. Tällä hetkellä meillä on vain 5 prosenttia. En voi kuvitella, että kahden vuoden sisällä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa koko Euroopassa meillä voimme odottaa, että sähkön hankintamenettely on pakollisena otettu käyttöön. Komission on annettava paljon enemmän tukea ja apua myöskin tähän sopivia rakenteita on kehitettävä ja eri foorumeiden on oltava yhteensopivia. Tässä minun ehdotukseni ja odotan kovasti hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Now I'm going to be sharing the... Nyt minä jaan näiden kahteen, kahden direktiivin suhteen äh, varjoelistelijän rooli, mutta äh, edustaja Kosnik ensin, olkaa hyvä. tom. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Meidän melko pienessä ryhmässämme me jaoimme tehtävän puheenjohtajan kanssa, sillä me olemme äh, seniori- ja juniorijäsenen osemissa ja on varmastikin aika selkeä, kuka on se vanhempi jäsen. Aluksi haluaisin tukea tätä toimintatapaa, sillä uskon, että julkiset hankinnat koskettavat kaikkia Euroopan unionin toiminnan aloja, siksi tämä on hyvin tervetullut ehdotus Tanskalta puheenjohtaja Maana jakaa tämä asiakirja kymmenen eri osaan ja me voimme jokaisen kohdalla tehdä erikseen töitä. Olen suurimman osan kanssa samaa mieltä suurimman osan kollegoista. Me tarvitsemme nyt Euroopassa joustavuutta en, ennen kaikkea ja tässä tämän mielessä säilyttäen toivoisin, että teemme töitä, jotta me lisää byrokratiaa tähän säätelyyn. Toivottavasti olemme joustavia. Kiitoksia. Yes, thank you. Perhaps if I... Kyllä kiitoksia. Minä voisin itse lisätä pienen sanan sen minä uskon, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia, sillä julkisen hankintaan liittyvät strategiset kysymykset, niistä ei saa tulla liian keskeisiä niin, että ne tuhoaisivat oikeudellisen varmuuden tai selkeät olosuhteet, mitä tulee tarjouskilpailuihin, ja meidän täytyy olla myöskin hyvin varovaisia, ettemme yritä käyttää julkisia hankintoja vaihtoehtona sellaisille asioille, joita julkisviranomaisten pitäisi itse tehdä tai hoitaa. Tässä edustaja Taravellan huomiot olivat hyvin selkeitä liittyen rakennusmarkkinoiden hallintaan ja muihin kysymyksiin. Nämä ovat asioita, joita jäsenmaissa viranomaiset pitäisi, heidän pitäisi näitä hoitaa mielestäni tällaiset asiat, jotka pitäisi jättää kansallisille viranomaisille kuormittavat julkisten hankintojen direktiiviä turhaan. Meidän pitää olla siksi hyvin valikoivia, kun pohdimme, mitkä strategiset elementit ovat tässä välttämättömiä. Uusia välineitä ehdotetaan hankintoihin ja minä tuen tätä ajatusta hyvin paljon. Olen Edward Kosnikin kanssa samaa mieltä. Meidän pitää varmistaa, että kun meillä on uusia välineitä, ne on hyvin suunniteltu. Tämä perusperiaate on hyvä, mutta meidän pitää varmistaa, että ne ovat toimivia. Sitten Nis Jung on viimeinen puhuja varjoesittelijöistä ja sitten jaan loput puheenvuorot, sillä en nyt halua Filippi Syväniltä viedä aikaa hänen mietinnöltään. Ähm, dit. Äh, Kiitoksia herra Tarabella tästä erittäin äh, hyvästä työstä menee, hyvä, tämä menee hyvään suuntaan, tämä ainakin ryhmämme kantaminen. Mielestäni tämä on erittäin hyvä po- pohja. Ensinnäkin kluster 1 tiedän kokemuksesta paikallisviranomaisilta ja kansallisviranomaisilta, että juuri nämä neuvottelumenettelyt ovat käytännöllisiä ja hyödyllisiä. Olen hieman skeptinen, kun puhutaan näistä uusista takeista. Tämä on erittäin hyvä menettely, jota käytetään sitten toinen asia, josta muutkin puhujat jos puhuivat. Olemme tyytyväisiä siitä, että täällä viitataan selvästi sosiaalisiin tavoitteisiin. Ehkä tältä vielä jotakin puuttuu olisi, ei pidä myöskään liikaa rasittaa tekstiä. Täällä on sellaisia näkökohtia, jotka käytännössä kerta toisensa jälkeen hankintamenettelyissä otetaan, otetaan huomioon hinnan perusteella hankintaviranomainen pyr- tai hank- tarjoaa ja pyrkii leikkaamaan etuja saadakseen hankinnan olisi tärkeää, että koko ketju huomioiden. Jotkut ovat sanoneet, että alihankinta on ongelma, mutta siinä on mieltä, mikäli tehdään sopimus yhden tarjoajan kanssa ja sitten jos alihankkijan ei sovelletakaan sopimusta, niin tulee ongelmia ja olen aivan yhtä mieltä tästä sitten. Alankomaissa sosiaalista ehdosta käydään keskustelua Esimerkiksi sieniviljelyssä elintarvikeyritykset eivät hyväksy sellaista merkintää, jossa todetaan, että sienet on viljelty tavalla, joka, josta voidaan antaa kunnon palkka työntekijöille. Tämä osa, viljelijät kyllä kannattavat merkintöjä, mutta elintarvike Isot yritykset eivät niitä hyväksy. Olen yhtä mieltä pk-yritysten painottamisesta ja aikarajoitteista yrityksille. Sanottiin, että yrityksiä huolestuttaa tiukemmat määräajat. Olen myös tästä klusterista yhdeksän yhtä mieltä. Olisi säänneltävä valvonta, jota jäsenvaltiossa tehdään. Tähän menettelyyn olen vähän väsymässä. Jos menettelyä voidaan tehdä kevyemmäksi, niin se on varmasti myönteistä. Olen nyt, en ole yhtä mieltä Rova Ryylän kanssa, koska käytännöissä on todella paljon kysyntää yhteistyöstä tahojen kanssa, jotka eivät tavoittele voittoa. Mutta se on hyvin monimutkaista. Jos tätä kysymystä voitaisiin helpottaa, niin sekin auttaisi. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much to all the shadows. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia paljon kaikille varjoesittelijöille. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että he saavat käyttää ensimmäiset puheenvuorot. Nyt, hyvät kollegat, minulla on yksi, kaksi, kolme, Minulla on yhdeksän puhujaa, jotka ovat pyytäneet puheaikaa ja haluaisin komissiollekin jättää hiukan aikaa, enkä vielä kaikkea edustaja Jyvänin aikaa, joten kaksi minuuttia korkeintaan annan puheaikaa jokaiselle. Koratsa Bild, Baltasari, Arias, Koferati, Chandemossa, Schwab, Gebhard, Kaniati ja Obermeier. Kaksi minuuttia jokaiselle. Ja luonnollisesti voimme keskustella asiasta vielä myöhemmin. Mutta edustaja Koratsa Bilt, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia Malkon, olen hyvin paljon samoilla linjoilla esittelijän kanssa äh, sääntöjen yksinkertaistamisen suhteen ja jouston takaamiseen ja oikeudellisen varmuuden takaamisen tämän tasapainon löytämisen kannalla on hyvin paljon. Kokonaistaloudellisesti edullisen tarjous on myöskin tärkeä asia, mutta meidän pitää olla määrittelyissä selkeämpiä. Määrittelyselkeys on erityisen tärkeää ruokasektorilla. Meillä meidän täytyy kohdata sellaisia kysymyksiä kuin mitä paikallisesti tuotettu tarkoittaa, onko se rajat ylittävä, miten me saamme samanlaisen tasa-arvoisen toimintaympäristön kaikille paikallisille toimijoille ja tuottajille. Yhä enemmän ihmisiä Euroopassa haluaa syödä paikallista ruokaa ja samalla meidän pitää taata sisämarkkinoiden toimimuus ja tämä on haaste. Sitten meillä on myöskin passiivisia, niin kutsuttuja passiivisia kuluttajia esimerkiksi kodeissa ja sairaaloissa, ja heilläkin on oikeus saada samanlaatuista ja terveellistä ravintoa, eikä vain kaikkein halvinta mahdollista vaihtoehtoa, joka on markkinoilla yksi tapa taata se, että PK-yrityksiä osallistuu enemmän tarjouskilpailuihin. Meidän täytyy olla tässä innovoivia hankinnat tulevat olemaan tärkeä väline PK-yritysten tukemisessa. Mitä tulee sosiaalisiin kriteereihin, meidän ei pitäisi tässä sekoittaa kaikkea. Sopimusvapaus pitäisi edelleen olla sääntö, jota kunnioitetaan. Minä en näe, kuinka voisimme antaa merkintöjä. Merkintämarkkinathan ovat kansallisia me emme nyt hankintalainsäädäntöön lisää ylimääräisiä sääntöjä sellaisista asioista, joissa on jo kansallista säädöstöä olemassa. Minulla on edustaja Tarvelalle kysymys liittyen haavoittuvaisiin ryhmiin, kun lisätään tällainen saatavuuden käsite haavoittuvaisten ryhmien kohdalle. Haluaisin tietää, mitä täällä tarkoitetaan tarkemmin. Kiitoksia. Baltasar, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää jäsen Tarabella, mutta haluaisin, että hän syvääntäisi enemmän tätä hankintamenettelyä äh, seikkaa koskien kokonaistaloudellista parasta tarjosta. Tämä on erittäin tärkeä asia. On tärkeä pyrkiä toimimaan niin, että, jäs, että julkiset tahot käyttäisivät näitä menettelyjä aina. Yritykset joutuvat tässä tilanteessa alentamaan kustannuksia ja sitten on aika vaikea pyr- puhua enää ympäristöstä ja laadusta ja sosiaalista seikoista, koska kriisin aikoina yrittäjät hyväksyvät jopa 50 prosentin alennuksen saadakseen niin sitä työtä. Tämä on todella seikka, joka olisi korjattava ja jota olisi syvennettävä. Sitten toinen näkökohta. Kyseessä on hyvin monimutkainen sääntely. Sitä olisi suunnattava alakohtaisesti. Ruok- ruokalatarjoukset eivät ole sana- samanlaisia kuin rakennusurakat. Yhdet kriteerit kaikille tuntuvat vähän vaikeilta. Mutta jos nyt halutaan yleistä, niin uskon, että joitakin sosiaalisia kriteereitä olisi määriteltävä myös tähän direktiiviin niin, että voitaisiin taata yrityksille suhteessa toisten maiden yritysten kilpailun, jotka olisi, niin olisi taattava mahdollisuuksia yrityksille verrattuna kolmansien maiden yrittäjille, jotka eivät sitten aina minkäänlaisia sosiaalisia takeita. Uh, thank you, Mr. and also... Kiitoksia, edustaja Baltasari. Te käytitte juuri kaksi minuuttia. Edustaja Arias seuraavana, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Bueno, eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Tarabellaa hänen tekemästään työstä. Minusta tämä on hyvä alku. Kun on vain kaksi minuuttia, niin puhun sähköisestä kaupasta ja sähköistä hankinnoista. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan avata ovea pk-yrityksille. Nehän loppujen lopuksi ovat niitä, jotka pitävät EUn talouden pystyssä. Minusta tämä on hyvä väline tähän pääsemiseksi. Avoimuus on keskeistä tarjousmenettelyssä. Minusta sähköinen kauppa on tässä hyvä väline, ja tässä tapauksessa sähköiset hankintamenettelyt ovat hyviä välineitä, että saadaan aikaan lisää avoimuutta ja jotta voidaan torjua korruptiota ja väärinkäytöksiä. Ja näin voidaan todellakin varoittaa ovia pk-yrityksille niin, että niillä olisi samat mahdollisuudet kuin muillakin yrityksillä – jotka ovat jo hankintamenettelyiden kiinni päässeet. Olen yhtä mieltä siitä, että halvin ei ole aina paras, mutta olen myös vakuuttunut siitä, että jos tämä menettely saadaan avoimemmaksi ja voidaan yksinkertaistaa menettelyä ja helpottaa pekoritysten pääsyä tänne, se helpottaisi myös kilpailua ja sitä, että meillä on valitettavaa luultavasti parhaat hinnat käytettävissämme. Sitten tietosuoja, tämä on asia, joka on käsittelyssä Tästä on tulossa uusi direktiivi juuri tietosuojasta. Uskon, että se voi ratkaista jotakin ongelmia. Voimme siitä keskustella tässäkin yhteydessä. Uskon todellakin, että kyseessä on hyvä aloite. Se on erittäin tärkeä PK-yrityksille. Ja juuri nyt kriisin aikoina avoimuus ja yksinkertaistaminen ovat tärkeitä. Uskon, että tämä hankinta-asia kyllä antaa meille hyviä mahdollisuuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Um, that... Kiitoksia. Seuraavana kooperaati. Sen jälkeen Shademosa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Marko on tehnyt todella hyvää työtä ja olen hyvin pitkälle hänen kanssaan yhtä mieltä näistä pyynnöistä äh, keskusteluiden jatkoessa antaa vastuuta poliittisille ryhmille yhteyteen varten. Hankinnat ovat todella tärkeä kasvun väline. Meidän olisi siis päästävä nopeasti ratkaisuihin, jotta tästä voisivat kaikki maat hyötyä, mutta tämä on hyvin monimutkainen asia ja on vaarana, että eri valiokunnilta tulee erilaisia kantoja loppujen lopuksi. Aikaakin menee hyvin kauan. Olisi tärkeää nyt löytää oikea paikka ja luulen, että poliittinen ryhmä on se oikea paikka, jossa voidaan vetää yhteen eri äviä kantoja keskuudessa. Sitten tästä substanssista. Minä uskon voimakkaasti yksinkertaistumiseen ja tehokkuuteen menettelyissä. Joustavuuskin on yksi asia, mutta jos se muuttuu monen tyyppisiksi teiksi, niin voi olla, että tästä aukeaa ihan varallisetkin tietty Cluster kakkosesta olen yhtä mieltä jostakin huomiosta, joita olen täällä kuullut. Jos hintaa painetaan mahdollisimman alas, pääsemme tielle, joka johtaa epävoimuuteen ja perusoikeuksien rikkomiseen. Sen sijaan, mikäli meillä on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, voidaan taata laatu ja voidaan myös paremmin valvoa tilannetta tarkastusviranomaisen taholta. Minulla ei tässä mitään epäilyä. Kokonaistalouden edullisen tarjous on parempi kuin pelkä hinta. Sitten äh, luokittelusta ainoa sektori, joka tarvitsee erityismenettelyä, ovat sosiaalipalvelut. Kaikki muut ovat enemmän tai vähemmän identtisiä. Thank you very much. Uh, Mrs. Niin, kiitoksia. Shade Musa sitten Schwab. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. I will try to make it brief. And... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Yksinkertaistaminen on yksi tämän ehdotuksen päätavoitteista ja me kaikki varmasti tuemme sitä, mutta olen paljon sanoissani, että me emme ole päässeet siihen tavoitteeseen vielä ja haluaisin tukea Rengelsin ehdotuksia, että yritetään eh, ottaa käyttöön tällainen eh, kevyt hankintamenettely, eh, jossa nostetaan kynnystä niin, että meillä on vielä julkinen hankintamenettely kynnyksen alla, mutta vähemmän sääntöjä, joita pitäisi noudattaa. Tämä voisi olla erittäin hyödyllistä. Meillä on tällainen järjestelmä Tanskassa, mutta tiedän, että muissakin maissa sellainen on. Ja tiedän, että se on paikallishallinnon ja aluehallinnon toive. Ja olen aika varma, että se antaa myös parempia mahdollisuuksia pk-yrityksille osallistua tähän, koska byrokratia ei aiheuta ongelmia pelkästään hallituksille, vaan myöskin pk-yrityksille. Joten kovasti toivoisin, että esittelijä harkitsisi tällaisen eh, kevyt hankintamenettelyn käyttöönotto ja tällä tavoin sitten nosta kynnystä. Niin, mutta edustaja Ryyle, esittelijä sanoo, että hän tukee tämän hetkistä kynnystä. Ja vain halusin sanoa, että voisimme keskustella tästä ja yrittää saada aikaan jotain tämän tyyppistä. Kiitoksia. Minä uskon, että Tanskan puheenjohtajamaana teidän tuellanne voi hyvin tuoda esiin sitä, mitä Tanskassa tapahtuu, mutta tässä edustaja Tarabella voi varmastikin pistää tämän mieleen. Schwab, seuraavan, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensinnäkin kysymyksestä niin kutsutusta kansallisesta toimipaikasta. Tätä komissio ei niinkään ottanut byrokratian lisäämiksi, vaan saadakseen enemmän tilastollista tietoa näistä hankinnoista, joihin sillä ei ole pääsyä. Esimerkiksi direktiivi, joka liittyi käyttöoikeussopimuksiin. Ja meidän täytyy katsoa, että toisaalta emme luo lisää byrokratiaa, mutta toisaalta meidän täytyy myöskin asettaa sisämarkkinat etusijalle, kun tarkastelemme näitä lukuja. Sitten toinen kysymys, kilpailullinen vuoropuhelu, jonka kollega Tarabella nostaa esiin työasiakirjassaan tärkeänä asiana, mutta meillä on komission oikeudellisen yksikön lausunto, joka nimenomaan sanoo, että täytyisi, tai siis ehdotetaan, että vältetään mitään muuta menettelyä kuin julkista hankintamenettelyä. Siksipä en suosita tätä, että käytetään kilpailusta neuvottelumenettelyä. Kyllä sitä voidaan käyttää nyt jo ja voidaan tulevaisuudessakin käyttää, joten tässä ei ole mitään ongelmaa. Sitten vastavuoroisuudessa olen samaa mieltä Shatsi Markaakisen kanssa, mitä tulee in niin olen samaa mieltä kollega Ryylen kanssa. Ja sitten en nyt halua palata tähän herkkusieni esimerkkiin, Koratsa Biltkin puhui tästä. Minä uskon, että me mitenkään vastustamme kestävyyttä ja sosiaalisia kriteerejä, mutta näiden kriteerien täytyy olla neutraaleja ja selkeästi seurattavia. Emme halua, että sisämarkkinat pirstoutuvat entisestään, joten se asia, jonka kollega Tarabelli laitte kohtaan viisi, että tarvitsemme se merkintöjä, jotka ovat uskottavia. Tässä on tärkeä kohta ja minulla en ole nähnyt mitään hyviä ehdotuksia tässä asiassa, mutta odotan kovasti, mitä keskustelu tuo. Ja sitten viimeinen asia, nimittäin sähköinen hankintamenettely. Sitä voidaan parantaa, jos vahvistamme kansallisia järjestelmiä ja verkostamme ne paremmin. Tässä on vielä paljon tehtävää. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Seuraava edustaja Gebhard. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää erittäin hyvästä lähestymistavasta Mark Tarabellan taholta eh, eh, ja tavasta, millä voimme keskustella näistä asioista. Ja meillähän oli suuri pelko käydä näin vaikeaa keskustelua parlamentissa, mutta tällä tavoin tämä pelke on hälventynyt. Tämä on hyvä asia. Ensinnäkin haluaisin keskittyä kahteen asiaan, tai erityisesti haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Yksi koskee halvinta mahdollista tarjousta. Jo viimeisissä hankintamenettelyjen uudistuksessa keskustelimme tästä parlamentissa ja pääsimme hyvään tulokseen, eli halvin, ei mahdollisesti halvin tarjous, vaan edullisin tarjous, kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, että katsotaan myös tuotteen laatua, mutta myös kriteerejä, jotka perustuvat kestävyyteen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja niin poispäin. Ja meidän ei tulisi nyt luopua tästä lähestymistapa. Ja tämä vaikutelma minulla nyt oli joidenkin kohdalla, jotka tänään puhuivat, että tähän suuntaan saatettaisiin mennä. Minä varoitan, että ettei näin tehdä. Meidän täytyisi tarkemmin määritellä nämä kriteerit. Siitä olen samaa mieltä, koska se luo oikeusvarmuutta, mutta meidän ei tulisi missään tapauksessa luopua tästä. Toinen asia, joka löytyy myös edustaja Ryylen mietinnöstä, on asia, josta olemme päättäneet suurella enemmistöllä täällä parlamentissa, nimittäin, että nostamme esiin alihankkijakysymyksen vahvemmin, koska e, tietyillä aloilla, erityisesti rakennusaloilla, kun on kyse suurhankinnoista, on aivan tyypillistä, että joku konsortio ottaa tämän hankinnan tehtäväkseen, mutta sitten eh, itse asiassa eh, alihankkijat tekevät työn. Ei tästä ole mitään hyötyä, jos tämä varsinainen yritys sitten pitää kiinni kriteereistä, mutta alihankkijat eivät, joten eh, tässähän sitten epäonnistutaan poliittisissa tavoitteissa ja myöskin työnlaadussa. Meidän täytyy huomioida se, että suurhankinnoissa näinä päivinä usein käy niin, että nämä hinnat, joista on sovittu, nousevat sitten 10-20 prosentilla, että loppuhinta on korkeampi, joten meidän täytyy tämäkin ottaa huomioon, kun käymme näitä keskusteluja. Kiitoksia. Meillä on kokonainen kysymys olemassa näihin keskusteluihin liittyen. Kanjeti, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Mark Tarabella. Hän on esittelijänä tässä. Olen sitä mieltä, että kaikkein tärkein perusperiaate äh, on läpinäkyvyys ja joustavuus. Ja tässä hengessä minä uskon, että menettely tavan kilpailu menettelytavan laajentaminen äh, olisi hyvä ratkaisu. Sen pitäisi olla standardi kaikille osapuolille sitova menettelytapa. Sitten kun puhutaan kriteereistä, ei ole aina perusteltua, että valintakriteerinä olisi kaikkien edullisin, halvin, vaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ei vain kun ajatellaan innovaatiokumppanuutta ja kilpailuvuoropuhelua, niin kuin nyt on ehdotettu. Yhteenvetona uskon, että eivät vain viranomaiset äh, ole niitä tahoja, jotka voivat pois sulkea sellaisia toimijoita pois tarjouskilpailuista, jotka ovat loukanneet ympäristö- tai sosiaaliperiaatteita. Myöskin jäsenmailla pitäisi olla mahdollisuus tehdä sitovia standardeja tällaisten tarjoajien poissulkemiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli oikein elegantisti hoidettu aikarajojen puitteissa. Herra Obemeyer, olkaa hyvä. Ich werde mich trotzdem bemühen. Punkt 1. Äh... Vaikea pysyä puheessa, mutta yritän, yritän. Kohta ensin enemmän vapautta alue- ja paikallishankkijoille ja eh, haluan osoittaa tämän kahdella esimerkillä. En ole tyytyväinen siihen, että päätös- ja jakokriteerit eh, etusijalle asetettaviin palveluihin ja ei etusijalle asetettaviin palveluihin. Ajatellaan esimerkiksi pelastuspalveluja. Se on etusijalle asetettava palvelu minua olen sitä mieltä, että tässä on kyse lääketieteellisestä äh, äh, toiminnasta, äh, terveydenhuollosta, sosiaalisesta hyvinvointivaltiosta. Sen takia minun mielestäni se ei ole asia, josta pitäisi kilpailla, eikä jäsen, ja se on jäsenvaltion tehtävä. Ja minä nyt tässä pelkään, että jos tämä nyt otetaan mukaan kilpailuun, niin saattaa tulla ladullisia heik- heikennyksiä ja myöskin palkat alenevat ja tämä on vain esimerkki asioista, joissa meidän täytyy olla erittäin varovaisia, ettemme aluejärjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten rakenteita murenna. Kiitoksia, Brunair. Annoitte oikein hyviä esimerkkejä tästä. Haluaisin kiittää kollegoja oikein paljon. Pahoittelen tätä aika rajoitusta, mutta me saimme jo paljon hyviä ajatuksia esiin ja halusin herra Jyvanille nyt säästää vielä puheaikaa. Nyt voisin Klaus Wieneriä pyytää tekemään muutamia kommentteja. Jos voisitte neljässä minuutissa puhua, se olisi oikein hyvä, sillä haluaisin esittelijälle antaa vielä puheaikaa eh, yhteenvedon tekemiseksi. Mutta nyt komission edustaja minä laitan nyt kellon juoksemaan, joten näette, että mikä tilanne on. Olkaa hyvä. Quick. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan nopeasti. Ehkäpä menen pääkysymyksiin suoraan. Ensimmäinen kysymys on kynnys. Me puhuimme 80 prosentista ja niin edespäin. Mutta kynnyksen nostaminen kattaisi vielä vähemmän kuin nykyinen tilanne koko Euroopassa. Ja kun ajatellaan myöskin kansainvälistä VTOn julkisia hankintoja koskevaa sopimusta GPA, tästä pitää ottaa huomioon. Me emme nyt ehdota kahta ja puolta vuotta aikarajaksi. PK-yrityksillä on 99 prosentilla internet-yhteys, joten uskomme, että voimme olla kunnianhimoisia. Emme liikaa anna nyt etuja suuremmille hankkijoille tai sitten suora PK-yrityksiä. Kriteerien suhteen pyrimme ottamaan sosiaalisia kriteerejä mahdollisimman paljon mukana, mutta säilyttelemään yhteyden silti varsinaiseen sisältöön. Tämä on tärkeää. Näitä asioita voidaan vielä parannella, mutta me, meidän pitäisi varmistaa, että me emme toimi syrjivästi ja että me löydämme toimivia ratkaisuja. Ja tässä tulemme neuvostoa ja parlamenttia tukemaan, että löytäisimme ratkaisuja, kun se on tarpeen. Toinen tärkeä asia on award, myöntä. myöntämiskriteeri. Emme voi hintaa täysin sulkea myöntämiskriteeristä ulos, jos me tarkastelemme vain hintaa, kuitenkin unohdamme tuotteen elinkaaren ja muut tärkeät kriteerit, joten hinta ei ole ainut kriteeri. meidän pitää olla varovaisia. Vaikuttaa välillä siitä, että näitä asioita käsittelevä tapaisuoikeus perustuu myöskin perussopimukseen. Eräs toinen kysymys on sitten hallinto, ne hallintoviranomaiset, joita me ehdotamme. Me emme halua luoda mitään uutta rakennetta, joka äh, aiheuttaisi sitten byrokratiaa. Tämä olisi huonon puoli. Ongelma on se, että eräissä jäsenmaissa meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Meillä ei ole Euroopan unionin tasolla tarpeeksi tietoa siitä, kuinka sääntöjä toimeenpannaan, niin me tarvitsemme tätä enemmän, jonkinlaista raportointia, jotta ymmärtäisimme markkinoita paremmin. Meillä ei ole tarkoitus luoda toista kerrosta. Ja me tässä varmastikin neuvostossa käymme läpi näitä asioita ja tunnistamme sitten ne, jotka ovat todellakin tärkeitä meille kaikille komissiolle, jäsenmaille ja parlamentille. Uskon, että tässä olivat meille kaikkein tärkeimmät asiat, jotka minä halusin tuoda esiin keskustelussa neuvoston kanssa. Käy ilmi, onko muita esteitä olemassa sille, että saisimme yhteisymmärryksen vuoden loppuun mennessä tehtyä. Ja autamme teitä luonnollisesti kaikessa mahdollisessa. Kiitoksia, että toitte näitä tärkeitä asioita esiin. Tämä on ollut erittäin hyvää keskustelua. Haluaisin jälleen kerran edustaja Tarabella kiittää tästä työasiakirjasta ja keskustelu on kaiken kaikkiaan ollut oikein hyvää, joten kiitoksia siitä. Haluatteko vielä käydä aikataulun läpi vai teenkö minä sen? Anna teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Puheenjohtaja, jos teille sopii, niin tiedät, toki tiedän, että Philippe Jouvinkin tarvitsee vielä aikaa, mutta täällä on kysymyksiä, joita minulla on esitetty. Voisinko hyvin lyhyesti niihin vastata? Ensinnäkin varjoesittelijöiltä otettiin sille Engelin ja Chatsi Markkaakisen ja teidän ja Ruilan taholta yksi asia, nimittäin alihankkijat olisi siis löydettävä tasapaino niin, että ei mm, mm, ryhdytä tätä vastustamaan. Ja toisaalta, niin kuin Gebhardt sanoi, toimittaisiin niin, että ne, se, jota vaaditaan ensimmäiseltä tarjoalta, vaaditaan myös alihankkijoilta. Ja kun on tällaisia alihankintaportaikkoja, niin usein tulee tilanteita, jotka tekevät hallaa koko työlle, joten kuten puheenjohtaja sanoi, on tärkeää, että ei käytetä julkisia hankintona päällekkäisesti. Julkisviranomaisilla on tehtävä tässä, mutta tässä direktiivissä voidaan korostaa sitä, että pyrittäisiin enemmän kunnioittamaan työolosuhteita ja alihankintaportaikkojen ja pitäisi välttää, ei alihankintaa sinänsä, tietenkin siitä on hyötyä pk-yritykseltä. Sitten Builder esitti kysymyksen haavoittuvista ryhmistä tukeudun siihen, mitä komissio Juuli sanoi. Tässä on yksi asia, josta en voi olla yhtä mieltä komission edustajien kanssa, nimittäin nämä sosiaaliset kriteerit, ne pitäisi integroida, äh, ne on, ne on teidän mielestänne integroitu maksimaalisesti, mutta se ei pidä paikkaansa vaan minimaalisesti. Sit ehkä ympäristöasioissa kyllä, mutta sosiaalisissa asioissa puhutte vain vammaisista. Toki tämä voi hyväksyä, mutta on mentävä pidemmälle ja haavoittuvat äh, äh, ryhmät ja heidän e, tilanteensa edistäminen työmarkkinoilla on, on tärkeää. Mutta en nyt halua mennä yksityiskohtiin. Herra Baldassare, on tietenkin selvää, että tämä kokonaus, taloudellisesti edullisin tarjous, tietenkin siinä pitää olla mukana myös hinta, mutta se ei saa olla yksinomainen. On pyrittävä nyt tuo ratkaisu, joka olisi kaikille tyydyttävä. Sitten Schwab, kiitän tästä. En halua mitenkään pirstouttaa sisämarkkinoita kun puhuttiin mar- merkeistä ja sosiaalista ehdosta, tässä löydettävä tasapaino. Ja niin kuin komission edustajakin juuri sanoi, 19 prosenttia EUn BKT tulee näistä hankinnoista, mutta valitettavasti tämän direktiivin soveltamisala ei koske 19, vaan 4 prosenttia. Tietenkin jos nostetaan kynnyksiä, niin prosenttimäärä on vielä pienempi. En nyt halua mennä enempää yksityiskohtiin, siihen voidaan vielä palata myöhemmin. Sitten aikataulu. Ensimmäinen keskustelu käytiin nyt, toinen keskustelu käydään muistaakseni 19. maaliskuusta. Kuulemistilaisuus tässä valiokunnassa järjestetään 20 maaliskuuta iltapäivällä muistaakseni, eikä 21. päivä niin kuin piti olla alun perin la- mietintöluonnos menee käännökseen viimeistään 19.4. ehkä jo 17. päivä mietintöluonnos käännetään varmaankin 8.5. mennessä. Tuolloin alkaa tarkistusten jättämisen määräaika ja, ja toivotan, että niitä tulee tuhansia. Teillä on nimittäin kuukausi aikaa tarkistusten jättämiseen. Määräaika päättyy 8.6. kello 12. Sitten 11.12. heinäkuuta ja, ja syyskuun 6. päivä sitten käsitellään tarkistuksia kahdessa vaiheessa. Kompromissitarkistukset 17.18. syyskuuta ja näin IMKossa mietintö voidaan hyväksyä 10.10. Ja jos kaikki sujuu hienosti, saa nähdä mitä neuvoston kanssa tehdään, mutta uskon, että tämä menettely jo klustereiden kanssa mahdollistaa rinnakkaisen edistymisen neuvoston kanssa ja näin ollen saattaa olla, että parhaassa tapauksessa voisimme viedä tämän asian täysistuntoäänestykseen Strasbourgiin 10-13. joulukuuta. Tässä kaikki puheenjohtaja. Right, well thank you very much indeed. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon meidän puoltamme. Siis vahvistuksena vielä olemme sitä mieltä, että tämä on suunnit- suunnitelma tällä hetkeltä, eli nyt sovimme, että julkinen kuuliminen on 20. päivä iltapäivällä ja julkisista hankinnoista kuuliminen 21. päivä. Ja uskon, että näihin saadaan siis paljon osallistujia teidänkin keskuudestanne. Niin me valmistelemme aikatauluja. Teillä on paljon aikaa käsitellä tarkistuksia, joten toivon, että kaikki nyt tuntevat, että me olemme hyvin perinpohjaisesti eh, tätä työtä tehneet. Haluaisin teitä kaikkia kiittää, erityisesti esittelijää. Sitten siirrymme seuraavaan tärkeään ehdotukseen, joka on komission Ähm, vesi- ja energiahuoltoa käskettiin anteeksi, käyttöoikeussopimuksia koskien. Ja me otamme ensin esittelijän, sitten varjoesittelijän näin, että herra Busoi on täällä. Äh, Kuule. de Jong, en ole varma, ovatko muut paikalla, mutta käymme siis ensin varjoesittelijöiden puheenvuorot läpi. Näemme, kuinka monta puheenvuoroa ehdimme ottaa mukaan. Ja sitten pyydän edustaja Sekva ja Jyvä kommentoimaan. Eli herra Jyvä, kiittäisin teitä myöskin tästä erittäin hyvästä työasiakirjasta. Joten annan nyt teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Turkeille ei valitettavasti ole toimitettu työasiakirjoja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Aloitan anekdootilla. Joitakin viikkoja sitten otin vastaan yhden yrityksen vierailun. Hyvin suuri yritys, ranskalainen yritys oli kyseessä he tulivat kertomaan meille, miten kirteisesti he suhtautuivat komission asiakirjaan. Kuuntelin heitä ja vähän ajan päästä ymmärsin, että hehän puhuivat minulle julkisten hankintojen tekstistä ja tämä osoittaa, että tarvitaan selvennystä siitä, mitä ovat käyttöoikeussopimukset ja mitä ne eivät ole. Tässä alkuhuomio. Sitten toinen alkuhuomio joillekin kollegoille Jotkut kollegat pohtivat, kuinka tärkeää on olla saada aikaan eurooppalainen teksti. Tämä esimerkki niin mielestäni vastasi kysymykseen, mutta otin niin, käyttöoikeussopimuksessa yksi suurimmista oikeuksista on se, äh, ongelmista on se, että puhumme käyttöoikeus sopimuksista liittyen omaan kansalliseen lainsäädäntöömme. Ja Ranskassa se ei ole sama kuin Italiassa, Puolassa tai Portugalissa. Me emme siis puhu samasta asiasta ja siksi on erittäin tärkeää, että lopultakin meillä olisi yhteinen määritelmä ilman, että se kuitenkaan muuttaa sitä, mikä, mikä käyttöoikeussopimus on jo sitten kussakin jäsenvaltiossa. Kolmas asia Täällä on paljon tilanteisiin liittyviä epävarmuuksia liittyen tiettyyn maan, tiettylle alalle. Siellä ollaan huolissaan uuden juridisen regimin syntymisestä. Nyt haluaisin osoittaa, että on olemassa tapoja käsitellä aika globaalista näitä asioita. Vensi joissakin maissa, energia toisessa, satamat edelleen jossakin muussa katujen harjausjärjestelmät neljännessä. Näihin liittyy erilaisia ongelmia ja niihin on työtävä vastauksia. Ensimmäinen hyvin tärkeä asia koskee käyttöoikeussopimuksen määritelmää. Mehän kaikki todellakin ajattelemme eri määritelmiä. Puolet tuomioistuimen asiakoskevista tuomioista koskevat määritelmää Tämä on erittäin tärkeää tehdä selväksi. Käyttöoikeussopimus ei ole julkinen hankinta. Se on sopimus, joka tehdään julkisen viranomaisen kanssa. Julkinen viranomainen antaa tietyt palvelut tehtäväksi usein yksityiselle yritykselle, joka saa palkkaa tästä toiminnasta. Ja toinen ehto on se, että tähän toimintaan liittyy riski toiminnallinen riski, jos, nämä, jos näitä kahta olosuhdetta ei täytetä. Kyseessä ei ole käyttöoikeussopimus eikä direktiivi sitä kata. On paljon sellaista toimintaa jo, ja aloja, joissa pelätään tätä tekstiä, mutta heitä on rauhoitettava, koska ei heitä tämä edes koske. Meidän on oltava siis hyvin tiukkoja tässä määritelmäkysymyksessä. Sitten toinen asia on, on asia, jota ei voida ottaa johdanto-osaan, vaan, vaan aivan artikla-osaan ehkä jopa ensimmäisessä artiklassa olisi mainittava, että julkisilla viranomaisilla pitäisi olla valinnanvapaus koskien sitä tapaa, jolla palveluja tarjotaan esimerkiksi nämä Itävallan nämä si les autorités publiques pardon, veulent garder köysiratoja kun puhutaan tietyn toiminnan hallinnoinnista, niin se on oltava mahdollista halutulla tavalla. Ei voi olla niin, että, että, jäsen, että viranomaiset luulevat, että heidät pakotetaan toimimaan tietyllä tavalla. Näin, tästä oli kysymys, että tämä olisi mainittava artiklassa yksi, niin että kaikki rauhoittuisivat. Sitten artikla 2, siihen tarvitaan selvät määritelmät koskien sitä, mikä on käyttöoikeussopimus ja mitä se ei ole. Sitten kolmas asia olisi varmaan tärkeää, että ottaisimme komission tekstin, joka on hyvä, mutta muutamme sitä merkittävästi ja kevennämme sitä seuraten tiettyä filosofiaa, nimittäin avoimuutta. Te tiedätte, että Euroopassa on vielä, tapa, vielä tilanteita, jossa tehdään suullisia sopimuksia ja kahden tason, tahon välisiä sopimuksia. Meillä on kaikilla valtioistamme esimerkkejä väärinkäytöksiä, jotka johtuvat sääntöjen puutteesta. Meillä tar- me tarvitsemme avoimia yksinkertaisia sääntöjä, jotka eivät tee julkisviranomaisen elämää vaikeammaksi. Tämä tarkoittaa sääntöjä, joilla todetaan, että, että on, on kriteerit, jotka voidaan vapaasti valita. Ne ovat ehkä laatuun, talouteen, sosiaaliseen vaatimuksiin, ympäristöön, muihin liittyviä. Viranomainen voidaan valita ja ne ilmoitetaan, ne julkistetaan. Ja sitten yksityistahot, jotka haluavat vastata niihin, niiden on vastattava näihin kriteereihin, mutta menettelyn on oltava mahdollisimman kehy, kevyt ja mahdollisimman vähän byrokraattinen mielestäni niin komission tekstissä. Se on vielä liian raskas, sitä pitäisi vielä keventää. Sitten nämä poissulkemiset suoralta kädeltä. Täällä on hyviä, hyvältä tuntuvia poissulkemiskriteerejä. Voidaan ehkä ottaa jotain muitakin. Ajatellaanpa nyt maalaisjärjellä, jos esimerkiksi valtio sääntelee täysin jonkun palvelun tariffia, niin onko tässä tapauksessa käyttöoikeussopimus looginen vastaus. Enpä usko, koska hintaa ei voida muuttaa. kriteerissä olisi ehkä työstettävää niin, että voitaisiin rahoittaa tiettyjä tahoja, jotka saattaisivat tämän tyyppisiin sopimuksiin vastata, vaikka varmasti ymmärsitte, että kaikkein tärkeintä on, että, että, että julkisille viranomaisilla on täydellinen vapaus – valita hallintatavat. Sitten kysymys, joka liittyy tähän problematiikkaan, koskee julkisten, julkis-julkisyhteistyötä. Olen niin monen kertaan täällä sanonut, että viranomaisten pitää olla pitää voida tehdä omat valintansa ja kun tehdään julkis-julkisyhteistyötä, tarvitaan käyttöoikeussopimuksia. sopimuksia tässä mennään monimutkaisiin yksityiskohtiin. Joskus on julkisviranomaisia, jotka juridisesti käyttävät juridisia välineitä, joissa on jonkin verran myös yksityistä osallistumista. Tällaista löytyy, jos on paljon yksityistä osallistumista, niin tällään, tällöinhän on ikään kuin peitellysti yksityistetty palvelu. Ja silloin on, on tiukennettava valvonta, jos taas osallistuminen on hyvin vähäistä, niin Luulen, että sellaisessa tapauksessa voidaan sanoa, että siihen ei sovelleta käyttöoikeusjärjestelmää. Haluaisin jättää keskustelulle paljon aikaa, hyvä puheenjohtaja, koska on hyvin tärkeää keskustella näistä asioista, mutta haluaisin, että olisimme keskuudessamme yhtä mieltä siitä, että joko vastustamme tätä tekstiä, koska loppujen lopuksi haluamme jäädä omaan nurkkaamme tekemään omia juttujamme. Ja tässä tapauksessa se on paras sanoa eikä sitä pidä peitellä. Minä olen valmis kuulemaan mitä vain, ja siinä tapauksessa vetäydyn enkä tee tätä tekstiä, mutta se on sanottava selvästi. Sen sijaan, jos pelätään hallinnollista monimutkaisuutta, niin tämä minä ymmärrän, on otettava komission tekstiä ja työstettävä, kevennettävä sitä merkittävästi ja tehtävä siitä jotenkin sulatettava. Sitten toinen asia, on sanottava selvästi, että mikäli, jotain, mikäli mitään sääntöjä ei ole, niin silloin viidakon lait pätevät. Jos haluamme, että PK-yrityksetkin voivat päästä näille markkinoille, tarvitaan avoimia avoimuussääntöjä. tulee maasta, jossa korruptio on ollut melkoinen vitsaus. Parikymmentä vuotta sitten käytiin keskustelua vääristyneistä julkista hankinnoista. Tästä oli aika paljon tarinaa Ranskassa ja hallitus päätti ryhtyä hyvin tiukkoihin toimiin ja ottaa käyttöön sääntöjä, jotka olivat alkoinaan älykkäitä, koska ne samaan aikaan vahvistivat ehdottomat avoimuusperiaatteet, mutta samalla julkisviranomaiset saattoivat lähteä neuvotteluihin, joista ne eivät saaneet mitään oikeuksia olisi, minä mielestäni olisi virhe hylätä tämä teksti, koska silloin viidekon lait edelleen, edelleen jatkuisivat. Se on aika, aika vaarallista. Viidekossa on tulee välillä vaarallisia kohtaamisia. Toisaalta on, tarvitaan selvennyksiä siihen, mitä käyttöoikeussopimukset ovat. Ja vaikka vain tämäkin takia olisi, olisi tar- tärkeää tämä selventää niin, että monet toimijat rauhoittuisivat. Kiitoksia again, thank you very much for a clear... Jälleen kerran kiitoksia hyvin paljon tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta. Se toi eh, selkeästi esiin tiettyjä avainkysymyksiä. Nyt eh, herra Panseri, sitten herra Busoi. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin rohkaista kollega Jyväniä Tässä asiassa on pohdittu sitä, tarvitaanko sääntelyä käyttöoikeussopimusalalle. Hänen esittämänsä asiakirja on mielestäni hyvä. Siinä katetaan asioita, joista on puhuttu eri tapaamisissa. Siinä on neljä osaa. Ehdotuksen lisäarvo, mitä sääntöjä tarvitaan, tärkeimmät problematiikat ja sitten päätelmät. Usean kertaan on jo todettu, että me tuemme lainsäädännöllistä valintaa, jonka komissio on tehnyt. Ei niinkään siksi, että, että edistetään käyttöoikeussopimuksia, vaan että taattaisiin selkeät oikeudelliset puitteet ja sopimusten avoimuus. Siksi on hyvä ja tarpeen antaa erillinen julkisista hankinnoista erillinen lainsäädäntöteksti. Jos otetaan huomioon käyttöoikeussopimusten erityisluonne. Edelleen on olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan määritelmä, selkeä määritelmä käyttöoikeussopimuksille niin, ettei vain liimata ja leikata tuolta hankintaoikeussopimuksesta määritelmiä. Kyseessä on enemmän arvot kuin hinnat ja uudelleen neuvottelu. Tämä edellyttää tiettyä, uudelleen, tiettyä joustoa Edelleen on hyvin tärkeää, että direktiivin kriteerejä yksinkertaistetaan merkittävästi, että huomioiden avoimuus ja syrjimättömyys periaatteet eikä tehdä alla julkisviranomaiselle koskien sen mahdollisuuksia neuvotella käyttää tiettyä autonomiaa ja harkintavaltaa. Sitten näistä tärkeimmistä ongelmista, mitä pitäisi työstää. Tässä asiakirjassa on katettu melkein kaikki huolenaiheet, joista on jo aikaisemmissa tapaamisissa puhuttu. Esittelijän lähestymistapa on hyvin, mielestäni hyvin rakentava. On tärkeää tunnustaa äh, viranomaisen äh, autonomia ja nämä in-house mahdollisuudet olisi myös otettava huomioon muut kriteerit, kuten palvelujen käyttöoikeussopimukset ja suorituskriteerit. On vielä jotakin asioita, jotka olisi otettava mukaan tässä viittaan soveltamisalan selvittämiseen ja täytäntöönpanon ja sosiaalipalvelujen huomiointi varmasti muitakin elementtejä vielä otettava mukaan. Olisi otettava huomioon sosiaalisia näkökohtia ja muutettava teksti niin, että kunnioitetaan työoikeutta ja laadukkaita julkisia palveluja. On taattava tasa-arvo työpaikallaan tekstissä. On kunnioitettava työmarkkinasopulten välisiä sopimuksia ja sitten näistä alihankintakysymyksistä tarvitaan vastuumekanismi koskien työvelvoitteita, perusoikeuksia, työturvallisuutta ja terveyttä. On vielä kaksi muuta näkökohtaa. Olisi vältettävä se, että menet järjestelyt aiheuttavat perustettomia kustannuksia edelleen. On voitava poistaa menettelystä tahot, jotka ovat osallistuneet rikolliseen toimintaan, on korruptioon ja niin edelleen. Mitä sitten tulee, ver- tai, tai jos on ollut rikkeitä verojen tai sosiaalimaksujen suorittamisessa – tarvittaisiin Euroopan tasoinen rajat ylittävä tietojen vaihtojärjestelmä niin, että voitaisiin sulkea pois tarjoajat, jo, joihin liittyy ongelmia. Olisi tärkeää niin haluaisimme rohkaista esittelijää, koska pidämme tätä ehdotusta tärkeänä ja pidämme tärkeää, että saamme selkeämmät oikeudelliset puitteet käyttöoikeussopimusalaa. Kiitoksia. Thank you very much, eh, Mr. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin kattavasta työstä, työasiakirjasta, jonka hän on näin nopeasti valmistellut. Uskon, että asiakirja osoittaa oikean suuntaan, niin olen sitä mieltä, että se on hyvä pohja tulevien kuukausien keskustelulle. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että teksti ei ole vielä valmis. Sitä pitäisi parannella keskustelemalla sisällöstä yksityiskohtaisesti, ei ideologista väittelyä käyden. Haluamme sitten tai emme käyttöoikeussopimuksista lainsäädäntöä. En näe, kuinka meillä voisi olla julkisia hankintoja keske- koskevaa lainsäädäntöä, jossa tämä käyttöoikeussopimukset pois, erityisesti koska tämä kysymys on herättänyt paljon kysymyksiä ja siitä on monia oikeuden päätöksiä. Luonnollisesti meidän tulee varmistaa se, että teksti tarjoaa oikeusvarmuutta ja että sillä todella on lisäarvoa julkisviranomaisille ja yrityksille. Tämä on erittäin tärkeää, kun yritetään tehdä selkeä ero julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten välillä ja myöskin äm, hankintakäyttöoikeussopimusten ja palvelukäyttöoikeussopimusten, jos me haluamme ratkaista olemassa olevia ongelmia En tiedä, kuinka komissio on päässyt näihin prosenttilukuihin, joita heidän asiakirjassaan ähm, esiintyy, ja me voimme arvioida niitä vaikutusten arvioiden pohjalta. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat kritisoineet vaikutusten arviointia äh, sellaisena, että se on liian kevyt äh, yksityisen osallistumisen äh, Kriteerien suhteen. Ymmärrän esittelijää ja olen valmis keskustelemaan tästä erityisestä asiasta yksityinen osallistuminen ei mielestäni ole ratkaiseva tekijä, sillä tässä kyseessä saattaisi olla vain pienimuotoinen yksityinen osallistuminen, joka silti jättäisi käyttöoikeussopimuksen valvonnan ähm, viranomaisille. Tämähän on kaikkein tärkeintä. Olen sitä mieltä, että on vaarana, että erilaisten sopimusten suhteen ähm, markkinatilanne vääristyy, kun e, tiettyjä käyttöoikeussopimuksia sitovat oikeudelliset velvoitteet ja toisia eivät. Tämä voisi johtaa markkinoiden vääristymiseen kilpailun vääristymiseen. Ja lopulta minulla on esittelijän kanssa hiukan erilainen mielipide e, kriteerien suhteen jos suljetaan pois sellaiset kriteerit kuin ympäristölliset ja sosiaalisoikeudelliset, näistähän on keskusteltu myöskin julkisten hankintojen yhteydessä. Jos jätämme tällaiset kriteerit pois, sekin voisi vääristää kilpailutilannetta ja siksi kehoitan olemaan hyvin varovainen tämän kysymyksen suhteen, mutta tästähän voimme keskustella yhteenvetona uskon, että meillä on jonkin verran julkisten hankintojen säännöistä kokemusta. Olemme käsitelleet niitä ja tämä saattaa olla hyödyllistä ottaa huomioon, vaikka julkiset hankinnat ovat luonnollisesti erilaisia luonteeltaan kuin käyttöoikeussopimukset. Me voimme julkishankintoihin liittyvistä ongelmista, joita menneisyydessä on ollut, ottaa oppia, kun pyrimme laatimaan säädöstöä käyttöoikeussopimuksista sopimuksille sellaisella tavalla, että se hyödyttäisi sekä viranomaisia että muita kaupallisia toimijoita. Kiitoksia. En minäkään halua käydä mitään ideologista keskustelua, hyvät kollegat, en varmastikaan, ja haluaisin nyt siihen, mitä esittelijä aivan hyvin aluksi sanoi, että tarvitaan yhteinen määritelmä ja ongelmat, jotka syntyvät, koska käyttöoikeussopimus tarkoittaa jokaisessa jäsenvaltiossa jotain muuta. Haluaisin vielä nostaa esiin erään asian, jonka sanoitte, nimittäin, että meidän täytyy yrittää löytää määritelmä, joka ei aiheuta muutoksia jäsenvaltion oikeusjärjestelmiin ja lisää byrokratiaa. Olisin, kannattaisin tätä, jos se voisi onnistua, mutta palvelukäyttöoikeussopimukset ovat aivan erilaisia kuin esimerkiksi hankinnat. Kun on esimerkiksi yleishyödyllistä taloudellisista palveluista, niin silloin on kyse vastuun jakamisesta tällaisten suvereenisten tehtävien siirtäminen eh, toiselle tasolle. Ja tämähän tietenkin myös tarkoittaa, että tässä on oltava aivan eri säännöt voimassa, kun, kun on kyse hankinnoista, eh, palvelujen ja eh, hyödykkeiden ostosta, sillä on aivan eri rakenne. Ja minä pahoittelen tässä vaikutusten arvioinnissa, jonka komissio on tehnyt, joka mielestäni sen takia aivan hyödytön, ja siksi toivoisin, että saisimme uuden vaikutusten arvioinnin. Tämän vaikutusten arvioinnin olisi pitänyt antaa vastaus siihen, millaisia sääntöjä voitaisiin tällaisessa monimutkaisessa suhteessa käyttää ja mitkä säännöt ovat järkeitä, eikä vaan ehdottaa, että julkisten hankintojen sääntöjä käytetään noin vain käyttöoikeussopimukseen. Tämä on monimutkainen kysymys. Jos löydämme ratkaisun, niin se on hienoa, mutta meidän täytyy tarkkaan katsoa, mitä haluamme oikeastaan säännellä. Meidän on löydettävä yhteinen määritelmä. Ja meidän täytyy myös katsoa, miten tässä yhteydessä huomioidaan yleisyydelliset taloudelliset palvelut. Otan vain yhden esimerkin, vesi. Jos esimerkiksi jätevesihuollon annatte, sen vastuun annatte jollekin muulle, niin tämä on erittäin monimutkainen oikeuden järjestelmä. Tämä on valtaisa vastuu ja sitten valvontamahdollisuus pitää kuitenkin olla olemassa, joten kyse on erilaisesta sopimuksesta kuin hankintasopimus. Sitten sanoitte, että julkis-julkinen yhteistyö on aivan oikein, että se jätetään ulkopuolelle, mutta sitten se pitäisi jättää heti soveltamisavan ulkopuolelle, eikä 11 artiklassa, joka aiheuttaa enemmän oikeudellista epävarmuutta kuin mitä se sitä ratkaisee. Ja sitten olen myös sitä mieltä, että julkisjulkisissa yhteistyössä meidän täytyy olla varovaisia, että avaamme sen yksityisille, koska Meillä on riittävästi EU-tuomioistuimen päätöksiä. Tästä puhuin jo äsken, kun keskustelimme julkista hankinnoista. Jos luomme lisää oikeudellista epävarmuutta ja e, lisää vaikeuksia rajanvedossa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, niin silloin tämä on todellinen karhunpalvelus meille. Ja sitten meidän täytyy katsoa, millaista palveluista oikeastaan puhun. Kun puhumme palveluista, niin se on usein hyvin suuri ala. Meidän täytyy määritellä, millaisille palveluille mm, nämä määräykset äh, voidaan ottaa käyttöön ja mitkä palvelut jätämme ulkopuolelle. Ja jos kannattaisimme sitä, että tuemme tällaista säädöstä, niin sitten meidän täytyy pohtia ainakin, mitä tämä merkitsee yleishyödyllisille taloudellisille palveluille, julkisille palveluille, koska minun mielestäni ne eivät kuulu tällaiseen käyttöoikeussopimusdirektiiviin. Jos voisin äh, yhdistettynä varjoesittelijänä sanoa yhden kommentin. Olen samaa mieltä monen jo esitettyjen mielipiteiden kanssa, mutta muutama asia vielä. Uskoisin, että äh, kriteerikysymys on käyttöoikeussopimusten kohdalla ähm, monimutkaisempi, sillä nämä sopimukset ovat pitkäaikaisia. Ne pitää kuitenkin liittää mielestäni ähm, sisältökysymyksen. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten kaksi asiaa. Ensinnäkin ähm, palvelun tehokkuus on aivan ehdottomasti äh, kriteeri. Kaikki, jotka ähm, tekevät käyttöoikeussopimuksia, heidän pitäisi tämä ottaa huomioon, tai niin minä ainakin tekisin. Tehokkuus on jotakin, mikä pitää ottaa huomioon. Ja toisekseen tämä väistämättä tarkoittaa sitä, että joitakin muutoksia kriteereihin saatetaan tehdä. Ehkä jos palvelu ei ole vastannut odotuksia tai joitakin ulkoisia asioita pitää voida ottaa huomioon ja hallita. Laajempi kysymys tässä luonnollisesti on erityisluontoisuus. Julkisia hankintoja ähm, käsittelevässä direktiivissä on eräitä sellaisia seikkoja, jotka voidaan ottaa käyttöoikeussopimustenkin kohdalla huomioon. Ja tässä herra Syvän on oikeassa, kun sanoi, että tässä on määrittelykysymys minun omassa maassani ainakin näin on. Ja nykyinen järjestelmä tuntuu toimivan melko hyvin. Tarvitsemmeko me erillisen aloitteen? Meillähän on sellainen tällä hetkellä työn alla mutta se on jotakin, mitä meidän pitäisi pohtia. Tähän ehdotukseen liittyy paljon enemmän epävarmuutta kuin edelliseen ehdotukseen, joten näin esitteli ehkä hoitaa asiaa toisin. Herra Dijon, te olette viimeinen puheenvuoron käyttäjä, sitten meillä on vielä kuusi henkilöä, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin puhua lyhyesti tästä työasiakirjasta. Tällä viikolla Alankomaiden työantajajärjestöjä, joka on kattojärjestö, lähetti kirjeen ja totesi, että olisiko mahdollista välttää käyttöoikeussopimuksia koskeva lainsäädäntö. Siis työnteki, työnantajat haluavat välttää lainsäädäntöä tällä alalla. Sitten katson tätä työasiakirjaa. Minusta tämä päättyy tähän ensimmäiseen kohtaan. Tähän kaikki päättyy. Tähän ensimmäiseen kohtaan. Tarvitaanko sääntöjä julkisviranomaisia varten? Voimmeko vastata näihin kysymyksiin? Minä olen hyvin pettynyt, herra Jyvän. Strasbourgissa kokouksessa sanoitte, että saamme hyvän juridisen analyysin koskien myös tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, mutta en näe tätä tässä – näin, että täällä on ollut pal- enemmänkin tuomioita. Sitten täällä on argumentti, josta hollantilaiset puhuvat, ja se ei ole tässä asiakirjassa. Jäljellä on vain keskustelu toiveista saada tällaista lainsäädäntöä. Olen aina sitä mieltä, että vaikutusten arviointi on tehtävä ja haluaisin pyytää esittelijältä tietoja siitä, mitä varmuutta oikeuskäytännöstä löytyy ja sen jälkeen voisimme sitten tarkastella tätä ehdotusta. Um, Hyvä, paljon kiitoksia nyt. Pelkään, että meidän täytyy herra Engelin aikaa hiukan viedä, sillä minulla on kuusi puheenvuoropyyntöä, mutta jälleen kerran pyydän, että pitäydytte kahdessa minuutissa. Haluaisin antaa myöskin Skaskajalle hiukan aikaa. Schwab, Gebhard, Kamietti, Weisgerber, you? kaksi minuuttia jokainen. Edustaja Schwab aloittaa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme suuresta avoimuudesta esitellä tämä mietintö kaikissa yksityiskohdissaan ja vaikeudessaan. Ja monissa kohdissa hän on sanonut asiat aivan oikein. Ja haluaisin vielä sanoa, että mekin, tietenkin hyvä kollega De Jong, emme ainoastaan eri jäsenvaltioiden työn antajilta, vaan myös työntekijöiltä kuulimme, että tämä ehdotus saattaisi haittaa enemmän kuin hyödyttää. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, etteikö meidän pitäisi sisämarkkinoilla toimia avoimuuden ja korruption torjunnan puolesta. Ja tämähän perustuukin EU-sopimuksen 114 artiklaalle ja sen tuleekin yksityiske- yksinkertaistaa sisämarkkinoita. Jos tämä ei voi onnistua, Eh, niin sitten meidän on kysyttävä itseltämme, onko tämä ehdotus hyödyllinen. Ja siksi tässä vaiheessa, koska me olemme täällä lainsäädäntäjä, hyvä puheenjohtaja, ja vaikka komissio on meille tehnyt tämän ehdotuksen, niin meidän täytyisi pohtia sitä, haluammeko sitä olekaan. Ja minä haluaisin eh, nostaa esiin eh, ongelmat, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Me emme vastusta li- sisämarkkinoiden parantamista tai uusia sääntöjä, mutta me haluamme tietää, miksi uudet säännöt hyödyttävät. Ja tämä ei mielestäni ole mikään turha kysymys. Ja komission vaikutusten arviointi ei valitettavasti anna tähän mitään vastausta. Se on suoraan sanottava. Ja siksi minä nyt valitettavasti kuulun teidän niin siksi minä aion jatkaa vain puheenvuorollani, jotta yhdist- asetettaisiin kollega Syvänin selkeästi määriteltävä tavoite, nimittäin avoimuus ja torjunta, korruption torjunta ja mahdolliset puutteet, jotta me ne voisimme yhdistää, niin meidän täytyy tarkkaan katsoa nämä vaikutusarvioinnin tulokset emme voi sanoa, että meillä on vain muutama pieni ongelma ja siksi teemme direktiivin, se ei ole järkevää. Siksi tarvitsisimme Euroopan parlamentin vaikutusten arvioinnin, joka selkeästi selventäisi tätä asiaa. Kiitoksia, edustaja Straskowski. Well, I mean, there are certain... Tähän liittyy muutamia huolia käyttöoikeussopimuksiin liittyy muutamia huolia. Meillä täytyy olla joustavuutta, sitten eh, kotimaisia tilanteita ei ole otettu huomioon, niin, niin edespäin, niin edespäin. Meidän täytyy tässä arvioida sitä, tuotetaanko tällä säädöksellä uutta hallinnollista taakkaa vai parantaako tämä sisämarkkinoita. Ja meidän pitäisi näitä huolia poistaa. Kaikkein eh, suurin ongelma on oikeusvarmuuden puuttuminen, eli jos tarkastellaan komission eh, julkilausumaa tässä. Vaikuttaa siltä, että osa pääosastoista menee eri suuntaan ja tämä on hyvin hämmentävää. Tässä mainittiin rajat ylittävät toimet ja jos tarkastellaan näitä, on, tämä on todellakin hämmentävä. Sisämarkkinoilta puuttuu oikeusvarmuutta ja tämä on kaikkein suurin ongelma. Eh, jos puhutaan eh, kaupallisista toimijoista, he varmasti olisivat samaa mieltä käyttöoikeussopimuksiin liittyen lähes, kun minä tästä aiheesta puhuin, niin minun lähes jokaisen sanani puutettu, niin kaikki ihmiset käyttivät vain omia kotimaisia tilanteitaan esimerkkeinä, mutta vaikuttaa siltä, että jopa maan sisäisesti tilanne on aina hyvin lukkiutunut tai markkinat sulkeutuneet. Tässä meillä, jos selvennettäisiin termejä soveltamisalan suhteen se olisi suureksi avuksi, jos me haluamme saada aikaan enemmän läpinäkyvyyttä ja joustavuutta. Meidän pitäisi sen sijaan, että keskustelemme vain peloista tutkia vaikutusten arviointia, meidän pitäisi se saada koska jos meillä ei ole mitään selkeämpää kuvaa nykyisestä tilanteesta, niin me emme voi sisämarkkinoita tässä auttaa. Esimerkiksi mitä tulee näihin vuoristohisseihin, eh, tämä mainittiin, ja sitten puhuttiin siitä, kuinka paljon turisteja tulee paikalle. tämähän on ongelma, eh, mitä tulee oikeusvarmuuteen, se pitäisi ratkaista. Ää... Äh. Kiitoksia. Edustaja Gebhard, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme saaneet hyvin paljon tuomioistuimen päätöksiä ja ne ovat oikeastaan myönteisiä ainakin meidän sosiaalidemokraattiemme näkökulmasta. Ja monet sitten sanovat, että ei tarvitse tehdä enää mitään, mutta juuri tämä tuomioiden määrä, jota on tehty EU-tuomioistuimesta ja joita vielä tulee, me tiedämme niistä, osoittaa, tarkoittaa, että meidän täytyy antaa vastaus näihin ongelmiin, eikä vain antaa niitä tuomioistuimen päätettäväksi asioita, joista oikeastaan poliitikkojen pitäisi päättää. Ja siksi minun ryhmäni on aina ollut sitä mieltä, että me tarvitsemme tällaisen direktiivin, jotta vihdoinkin saadaan selkeyttä tilanteeseen. Ryhmäni ei toisaalta ole koskaan myöskään sanonut, että se kannattaa tätä komission ehdotusta. Se on aivan toinen juttu ja meidän täytyy nyt sitten keskustella tämän sisällön ehdotuksen sisällöistä ja olen herra Jyvänille hänen lähestymistavansa takia hyvin kiitollinen, koska hän nimenomaan nosti ne ongelmat esiin, jotka liittyvät eh, tähän komission tekstiin, kuten myös varjoesittelijä Fanseri ja monet muut tekivät. Yksi asia on nimenomaan tämä määritelmäkysymys, ja uskon, että tämä ehdotus, jonka teitte, herra Jyvään, että yksi artiklassa selvästi mm, sanotaan, että ei ole kyse siitä, että puuttutaan itse käyttöoikeussopimuksiin, vaan että halutaan avoimuutta ja selkeyttä, niin se on mielestäni erittäin hyvä ehdotus. Nostitte esiin myös muutamia muita kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä ja minun ryhmäni on aina sanonut, että olisi oikein ja hyvä, että se, mitä eh, tuomioistuin on määritellyt käyttöoikeussopimuksen kriteereiksi yhdistettäisiin, mutta komissio on tehnyt vielä enemmän kriteerejä ja aiheuttanut lisää hankaluuksia. Tarvitsemmeko tätä ylipäätänsä? Minä sanoisin ei, pidetään kiinni siitä, mitä tuomioistuin on sanonut ja poistetaan nämä ylimääräiset kriteerit. Eräs asia, jonka vielä meidän on selvitettävä, on se, mitä aloja tämä direktiivi koskee. Te osoitatte minulle, että minun täytyisi lopettaa puheenvuoroni. Äh, lyhennän sitä siksi ja teen vain yhden ehdotuksen, koska olen nyt kuullut äh, tämän keskustelun ja herra Jyvän myöskin esitti tämän kysymyksen aluksi. Meidän tulisi valiokunnassa me ensinnäkin selvittää, mikä enemmistö meillä on, kannatammeko vai vastustammeko äh, komission direktiiviehdotusta, jos meillä on täällä selkeä enemmistö sen puolesta, ettemme ota, halua direktiiviä, tätä en tietenkään toivo, niin sitten me voimme säästää itseltämme tämän työn. Ja sitten herra Syvään luopuu esittelijäydestään, Mutta jos me sitten sovimme, että haluamme työstää tätä, niin sitten meidän pitäisi rakentavasti tehdä yhteistyötä ja tehdä eh, hyvä teksti tästä. Mutta ensimmäinen kysymys on ensin selvitettävä. Uh, äh, Mrs. Kanietsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää Filip Juvania erittäin hyvästä työasiakirjasta, jonka hän on meidän keskustelumme pohjaksi valmistellut. Olen kaikkien kollegoiden kanssa samaa mieltä eh, sen suhteen, että komission ehdotus on aivan liian monimutkainen ja toivon, että me pystymme yksinkertaistamaan sitä ja tekemään siitä eh, läpinäkyvämmän. Minä tulen maasta, jossa on monimutkaista julkisen yksityisen eh, sektorin sopimuksia koskettavaa lainsäädäntöä, mutta se on melko eh, kehittymätöntä mielestäni, sillä siinä ei ole läpinäkyvyyttä ja erilaisia järjestelyjä voidaan äm, julkishallinnon taholta tehdä, kun he tekevät sopimuksia yksityisen osapuolen kanssa. Tämän vuoksi minä kannattaisin äh, yksinkertaisia selviä sääntöjä, jotka auttaisivat poistamaan korruptiota, jota on olemassa monissa jäsenmaissa – Minä menen enemmän yksityiskohtiin, kun alamme tehdä tarkistusten parissa töitä, mutta on vielä yksi ulottuvuus, johon haluaisin viitata. Kun ajatellaan maailmanlaajuista finanssikriisiä, joka vuodesta 2009 on rajoittanut uusien ähm, julkisen ja yksityisen ähm, sektorin kumppanuussopimusten solmimista – Minun maassani tällaiset toimet ovat olleet hyvin rajoittavia sillä on ollut vaikeaa äh, löytää taloudellisia mm, resursseja tehdä tällaisia julkisen ja yksityisen välisiä sopimuksia. Kiitoksia. Danke, Zunächst möchte ich vor... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa jotain ähm, menettelytavallista kuulemisesta. Minä näin sähköpostin, hyvä puheenjohtaja, että kuuleminen olisi 20. ja 21. päivä ja sen pitäisi olla niin, että 21. päivä äh, käsitellään ähm, äh, palvelujen käyttöoikeussopimusta ja 20. Äh, päivä hankinnat. Nyt sanoitte sen toisinpäin. Haluaisin kovasti olla tässä kuulemisessa mukana, se olisi minulle ongelma. Haluaisin nyt olla varma, että käyttöoikeussopimukset käsiteltäisiin 21. päivä. Minulla olisi vielä ehdotuksia puhujista, koska nyt meillä on hyvin paljon ranskalaisia puhujia. Meillä on erittäin hyvä keskustelu komission jäsen Barnien kanssa myöskin kuntien kanssa Saksasta ja mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi sieltäkin vielä edustaja. Sitten tästä aiheesta kysymys kuuluu minulle vieläkin, että tarvitsemmeko tätä ehdotusta. Täällä sanotaan, että tarvitsemme sitä, jotta meillä olisi enemmän oikeusvarmuutta, enemmän kilpailuutta ja että käytettäisiin säästäväisemmin verovaroja. Mutta minun täytyy toistaa tämä komission tutkimus ja myöskin työasiakirja, äh, jossa on, joka nostaa esiin hyvin paljon kysymyksiä, ei vastaa sitä siihen, miksi tätä direktiiviä tarvitaan ja millaista sääntelytarvetta ylipäätänsä on ja miten nämä säännöt voitaisiin äh, luoda. Yhtyäkseni siihen, mitä kollega Gebhard äsken sanoi, minä toivoisin, ja kyllähän meillä on mahdollisuus tähän, kuten kollega Schwabkin sanoi, että parlamentti vielä tekee oman vaikutusten arviointinsa, jossa juuri näitä asioita tarkastelleen, koska emme me sielläkään varmaan tule saamaan kattavia vastauksia, näin ainakin ajattelen. Ja tämä vaikutusten arviointihan voi tarkastella, onko sääntelyn tarvetta ja tuoko sääntely lisäarvoa koska toisaalta sanottiin, että tätä tarvitaan, jotta meillä olisi yhtenäinen määritelmä. Tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, siksi sääntelykin on vaikeaa. Meillä ei ole mitään oikeudesta vapaata tilaa, koska perusperiaatteet on säännelty myöskin avoimuuden suhteen. Ja en nyt mitenkään halua puuttua siihen, että äh, näistä raja-arvoista ja poikkeuksista ja että miten tätä kevyt hankintamenettelyä sovelletaan, koska sellaista meillä ei ole. Me voimme tehdä tutkimuksia, meidän tulisi käyttää tätä mahdollisuutta parlamenttina. Uskon, että jos esittelee esittelijä ja varjoesittelijät haluavat keskustella komission kanssa vielä uudelleen, niin se on varmastikin mahdollista. Kiitoksia puheenjohtaja, koitan puhua mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työasiakirjasta menee nopeasti eteenpäin, koska mielestäni tämä oikeusvarmuuden puute, joka on aivan selvä, tällähän on 25 tu- tuomiota, ja olen aivan yhtä mieltä hänen ja Gebhardtin kanssa tarvitaan teksti, joka poistaa tämän oikeusvarmuuden puutteen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä 83 sivun komission teksti ei Vastaa lupausta kevyestä tekstistä, jolla varmistettaisiin oikeusvarmuus. Työasiakirjassakin korostetaan sitä, mitä minäkin ajattelen tarvittaan määrittely ja määrittelyt ovat epäselviä. Tähän on keskityttävä. Kaksi ongelmaa haluaisin tuoda esille energiasta. Ymmärrän täysin nämä kysymykset, jotka koskevat toimituspoikkeuksia, mutta minusta täällä on oikeudellinen puute artiklan 8.1 muotoiluissa koskien energian jakelua, koska poikkeuksen myöntäminen sopimuksissa taloudelliselle toimijalle, joka on itse äh, hankintaviranomainen on, on tilanne, jota on pohdittava. Sitten tämä julkinen julkinen yhteistyö ovat ne sitten vertikaaleja tai horisontaaleja. Lähestymistapa on paljon rajallisempi kuin mitä eurooppalaiset tuomarit sallivat, ja tämä rikkoo tämä, tätä periaatetta, joka koskee itse omien töidensä järjestämistä. Ja tässä olisi ehkä mielivaltaisia kriteerejä käytetty. Me esittelen varmaan huomannut sen sitten työasiakirjassa. Komissio ottaa liikaa sääntöjä ja menettelyjä. Tämä on aivan liian monimutkainen pitkä. Näyttää siltä, että nämä eivät sovi varsinkaan käyttöoikeusjärjestelmiin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen siitä, että voidaan päästä eroon oikeusvarmuuden puutteesta tämän tekstin ansiosta, mutta olen sitä mieltä, että se mitä esittelijä sanoi, on aivan oikeutettua, mutta meillä on paljon työtä, jotta voidaan yksinkertaistaa ja keventää tätä tekstiä niin, että se todella toisi hankintaviranomaisille ja toimijoille oikeusvarmuutta, koska tavoitteenahan ei ole perustaa mitään kaasutehdasta. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Äh, Roosi olen pahoillani, niin meillä ei ole paljon aikaa, mutta voisin antaa muutaman äh, minuutin teille alustaviin kommentteihin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon näistä kysymyksistä ja huolista, joita on ilmaistu. Uskon, että ne jälleen kerran auttavat meitä paremmin ymmärtämään, kuinka tekstiä voitaisiin kehitellä edelleen, joten me tarkastelemme näitä erittäin hyvin ja otamme ne huomioon luonnollisesti työn aikana. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, monia kysymyksiä esitettiin eh, liittyen siihen, mistä tässä direktiivissä on kyse ja onko se todella tarpeen. Tämä direktiivi koskettaa oikeutta tehdä tarjouksia. Ja nykyään äh, käyttöoikeussopimusten suhteen tällainen äh, oikeus tehdä tarjous saattaa puuttua, sillä meillä ei ole vielä äh, lainsäädäntöä ja kaikkia tietoa ei tarjota kaikille kaupallisille toimijoille tasapuolisesti kaikissa maissa ja näin he eivät voi antaa tarjouksia, eivätkö voi osallistua tarjouspyyntöihin. Tämä on kaikkein tärkein asia, joka täytyy säilyttää mielessä. Tämä on todellakin äh, selkeyden, tasapu- selkeyden tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi tehty ähm, aloite, joka pyrkii taistelemaan erilaisia negatiivisia ilmiöitä vastaan. Sitten säätelyn taso. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tasoa ei pitäisi ehkä äh, artiklojen tai sivujen määrällä mitata, sillä meillä on ollut muitakin tapauksia, äh, joissa hyvin tärkeitä äh, sairauksia on pienellä sivumäärällä katettu, mutta olette aivan oikeassa, saattaa olla ehkä vielä mahdollisuuksia tehdä tästä tekstistä virtaviivaisempi ja yksinkertaisempi. Haluaisin kiinnittää huomionne määritelmiin, jotka koskevat käyttöoikeussopimusta, mikä se on. Tämä määritelmä ei ole vain artiklassa kaksi. Meillä on muitakin kohtia, jossa käy ilmi, mistä tässä puhumme. Tämä on erittäin tärkeää tiettyjen jäsenmaiden kohdalla. Sitten julkis, julkinen yhteistyö, yksi huomio, kuten julkisen hankinnan kohdalla yksi erityiskysymys, yksityisen rahoituksen osallistuminen. Tämä on ainakin sellainen asia, jossa tuomioistuin on ollut täysin selvä, mitään yksityistä rahoitusta ei julkisjulkisessa yhteistyössä voida käyttää. Sitten koskien sitä, että lähestymistapa on liian kapea, muunlaisiakin mahdollisuuksia on olemassa. Ne ovat paljon laajempia ja joustavampia erityissektoreihin liittyen voisin sanoa vesi, alalta esimerkin. Mielestäni eri aloja pitäisi tarkastella niiden, niiden erityispiirteiden mukaan. Eräässä jäsenmaassa esimerkiksi saattaa olla 17 erilaista äh, veden äh, tarjontatapaa, joten meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun määrittelemme näitä asioita käyttöoikeussopimuksen suhteen sitten, mitä tulee eri palveluihin. Olemme ottaneet palveluita mukaan myös sen mukaan, minkälaisia päätöksiä tuomioistuin on tehnyt. Ja me annamme mielellämme lisää tietoja, jos niitä toivotte. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on ollut erittäin tärkeä avoava ensimmäinen keskustelu. Meillä on hyvin, hyvin vähän aikaa jäljellä, mutta voisitteko Filip Juvan vielä tehdä yhteenvedon ja ottaa ehkä muutamia asioita esiin? Kiitoksia. No kahdeksa, kahdessa minuutissa en voi teille kaikille vastata. Yritän vetää tämän yhteen. Ensinnäkin, tarvitaanko tätä tekstiä kyllä suoraan sanottu. Kaikki ovat sanoneet, että sanoit, että onko tämä tarvita, ei, mutta kaikki sanovat, että emme ole yhtä mieltä määrittelystä. No olkoon sitten pelkästään tämä se peruste, se voi jo mm, olla hyvä peruste yhdelle tekstille, että saadaan määritelmä. Sitten toinen asia. Kuten minä tekin tiedätte, että kun ihmiset tulevat tapaamaan teitä ja sanovat, että, että emme halua tekstejä, koska on parempi tehdä niin kuin teemme nytkin, niin ei se ole ehkä kovin korkean poliittisen moraalin mukainen vastaus. Ehkä siellä on tiettyjä intressejä takia takana. Sitten toinen asia. Komission teksti on mielestäni aivan liian monimutkainen. Olen tehnyt paljon työtä komission kanssa. Heillä on hyvä tavoite. Uskon niin, toisin kuin muut, jotkut muut täällä. Tarvitaan yhteiset määritelmät, tarvitaan avoimuutta, mutta tarvitaan yksinkertaisempi teksti. Tämä teksti on hyvin monimutkainen meissä maissa meidän maissamme ja parlamentissa lainsäädännöstä tulee yhä monipolvisempaa ja hankalampaa. Gebhardt sanoi, olemmeko yhtä mieltä tästä tekstistä vai emme. Haluaisin sanoa tähän vain, että haluaisin, että tässä normaalimenettelyssä voisin ehdottaa teille paljon ohuempaa tekstiä verrattuna tähän nykyiseen merkittävästi yksinkertaistettu teksti, jossa me keskitytään määritelmään, soveltamisalaan, kriteereihin ja sitten hyvin kevyen menettelyyn. Ja sitten tietenkin todettaisin se, että alueen viranomaisilla on, on vapaus hoitaa hommansa niin kuin haluaa, hallinnoida nämä tehtävät niin kuin haluaa. Ryyle sanoi tässä, että on pidettävä varaa siinä, ettei mennä horjuttamaan jäsenvaltioiden oikeudellista järjestystä. Olette niin oikeassa, että pohdin, että jotta päästäisiin tästä eteenpäin, eikö kannattaisi käyttää toista termiä. Ei käytettäisinkään käyttöoikeussopimusta, vaan keksittäisiin uusi juridinen käsite niin, että voisimme tehdä näin, koska ne, niin, että ne, jotka käyttävät näitä konsessioita, näitä käyttää omissa maissaan, voisivat edelleen käyttää sitä. Meillä olisi uusi termi luulen, että on tarpeen kuitenkin edetä tässä. Me teemme hyvin kevyen, hyvin käyttökelpoisen tekstin. Kiitoksia puhemies. Sorry. Thank you very much, Mr. Juvin. And indeed... Kiitoksia paljon Philippe Juvin ja kaikille muillekin kiitokset, jotka osallistuitte tähän työhön. Uskon, että edustaja Jyvän on aivan oikeilla linjoilla ainakin minun mielestäni, mutta meidän pitää tästä luonnollisesti varjoesittelijöiden kanssa keskustella ja kuinka etenemme ja tarvitsemmeko me ulkoista tukea vielä. 21. maaliskuuta tullaan järjestämään kuuleminen. Se ehkä selventää asioita entisestään. Ja aikataulu tällä hetkellä on sellainen, että käännös saadaan 25. huhtikuuta. Sitten 21. kesäkuuta on tarkistusjättämisen takaraja. Ja jos tästä ehdotuksesta tulee monimutkaisempi, tarkastelemista vielä sitten uudelleen. Sorry. Mitä me tuumme tällä ehdotuksella, että tehtäisiin vaikutusten arviointi? Euroopan parlamentin toimesta, koska jos me sen teemme, niin sitten sillä voisi olla vaikutusta tähän aikatauluun. The... Kyllä aivan tämä on jotakin, mitä, mistä Philip Juman joutuu keskustelemaan meidän kaikkien kanssa. Ja jos tapahtuu suuria dramaattisia muutoksia, niin sitten luonnollisesti me ehkä haluamme jotain ulkopuolista asiantuntijuutta mukaan. Meidän täytyy antaa tämä keskustelu nyt esittelijöille, varjoesittelijöille ja sitten sen jälkeen arvioimme tilanteen. Vaikutusten arviointi saattaa kyllä muuttaa aikataulua ja vaikutusten arviointiahan täällä tunnuttiin toivomaan, toivottavan, joten saatamme ehkä tarttua tähän ajatukseen. Puheenjohtaja tästä täydentävästä vaikutusten arvioinnista olen aika skeptinen tästä ajatuksesta. Minusta se on väärä hyvä ajatus. Olen kyllä sitä pohtinut, mutta se on oikeutettu niin, jos meillä on oikea kysymys. Jos kysymys on, että tarvitaanko yhteinen määritelmä, niin kyllä minullakin on siihen vastaus. No, tätä keskustelua varmaan pitää käydä myöskin varjoistelijoiden kanssa sitten. Äh, voi olla, että komissio lähtee teidän ehdotuksenne linjoille. Ja tämähän on siis meidän ehdotus ehdotuksemme ja se on erilainen verrattuna komission ehdotukseen. Me toivoisimme tällaista samantyyppistä ehdotusta, mutta yksinkertaisempaa. Nyt herra Engel, äh, pahoittelen. Me olemme aikataulusta myöhässä, mutta meidän täytyy teidän mietintönne käsittely kuitenkin aloittaa. Sitten tulemme jatkamaan keskustelua myöhemmin, joten annan teille nyt puheenvuoron. Ja jos ehdimme sen jälkeen, käymme vielä varjoistelijoiden kanssa ensimmäisen keskustelukierroksen. Mutta meidän täytyy nyt joka tapauksessa ottaa teidän mietintönne, avata keskustelu siitä. No, koska näissä olosuhteissa en kuule edes omaa ääntäni, niin ehdotan, että ryhdyn puhumaan sitten, kun kaikki ovat päättäneet, jäävätkö he tänne saliin vai eivät. Uh, no nyt kaikki, jotka haluavat poistua, poistuvat ja sitten katsomme, ketä jää paikalle. Uh, can I just, before we start then, just check who is... Ennen kuin aloitan, tarkistan kuka on täällä. Maria Campos on paikalla. Mandesin edustaja, herra Kreutzmann. Dion ei taida olla paikalla. No, teillä on nyt vain kaksi varjoesittelijää, joissa teidän pitää selvitä. Ellei joku muu ähm, tuuraasten varjoesittelijä. We're completely against the whole proposal, so we're not even going to bother. Right. Teillä on validit syyt siihen. Okay, let's go. No, aloittakaamme. Um, Um, uh, to have your conversations outside, please. Mr. Chairman. Olkaa hyvä, että keskustelkaa ulkona. By, uh, by... Puheenjohtaja, yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista, kun meillä on näin vähän aikaa. Te, eh, teistä, jotka olette lukeneet, mitä olen kirjoittanut, eh, huomaatte, että olen ottanut joka vapauksia tämän aiheen suhteen. Eh, olen myös huolestunut siitä, että sisämarkkina kysymykset otetaan huomioon. En aio nyt mennä komission ehdotustekstiä läpi, koska minulla ei ole aikaa siihen. Aion ainoastaan käydä läpi sen, mitä olen yrittänyt tähän kirjata. Ne ovat viisi niitä on viisi asiaa ja sitten kerron, mitä Ekon valiokunta on tehnyt. Mielestäni yksi eh, komission ehdotuksen pääelementeistä on se, että kattaako se eh, koko unionin alueen, koska jos se ei kata sitä, niin silloin se on ei epärelevantti sisämarkkinoille, mahdollisesti myöskin Euroopan unionin budjetille, ja siissä yhteydessä olen täysin vakuutunut siitä, että siitä ei ole mitään hyötyä. Joten Ensimmäinen asia, josta meidän täytyy olla varmoja, on se, että tämä ehdotus koskee koko eh, Euroopan unionia. Me puhumme tästä EU-lainsäädännöstä, emmekä mistään lainsäädännöstä, joka koskee vain jotain tiettyä aluetta. Emme näin voi toimia. Toinen asia, on se, että me puhumme täällä uudesta finanssipoliittisesta välineestä ja sen täytyy koskea Euroopan unionin budjettia, ei ainoastaan äh, täyttääkseen Euroopan unionin budjettia, vaan ainoastaan vaan myös kriisiaikona antaa Euroopan unionille lisämäärärahoja, jotta voidaan äh, saada aikaan kasvua sisämarkkinoilla. Tämä vaatii myöskin sitä, että tämä toteutettaisiin nopeammin kuin mitä komissio on ehdottanut ihan siitä yksinkertaista syystä, että jos haluamme odottaa vielä kaksi vuotta ennen kuin näin käy, niin sitten se ei ehkä enää toteuta mitään niistä tavoitteista, jotka olemme asettaneet. Sitten verokannasta olen päättänyt ainoastaan vaihtaa paikkaa. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta minun mielestäni se on järkevää, koska on mielestäni sellaisia transaktioita, jotka ovat hyödyksi sisämarkkinoille ja sellaisia, jotka eivät sitä ole. Ja on erilaista asiantuntemusta rahoitusalalla Euroopan unionissa, joka kattaa tietyt finanssitransaktiot, joita meidän on suojattava, kun taas toisia meidän ei tarvitse suojata. Ja siksipä koko tämä investointirahastoala, jota voidaan käyttää erilaisiin asioihin ja joilla voidaan edistää talouskasvua Euroopan unionissa, sekä eläkerahastoala, sen minun mielestäni pitäisi joutua äh, alhaisemman verokannan äh, kohteeksi kuin erilaiset äh, muunlaiset rahoitustuotteet, nämä muut, nämä investointi- ja eläkerahastot haluaisin kuitenkin pitää unionissa. Sitten kun valitaan lainsäädäntövälinettä, niin saattaisi olla, että harmonisointi tavoite voidaan paremmin saavuttaa asetuksella kuin direktiivillä. Ja siksi olen tekstissäni ehdottanut, että uudelleenarvioinnissa, jonka komissio aikoo tehdä joka tapauksessa tästä tekstistä, se niin myöskin uudelleenarvioi täyttääkö tämä direktiivi harmonisointitavoitteen vai olisiko ehkä järkevämpää tulevaisuudessa mennä asetukseen. Olen huomannut, että talous- ja valiokunta on nyt saanut tekstin, joka ei tietenkään sano mitään näistä asioista. En olettanutkaan, että tekevät sen. Heidän luovuutensa on kroonisesti vajavaista ja se ei ole pelkästään kroonisesti vajavaista, vaan heidän halunsa puolustaa sitä, että tämä asia tulisi soveltua koko unionin alueelle. Voin olla, että tämä raukeaa, jos yksi tai kaksi jäsenvaltiota vastustaa, mutta minun mielestäni ei ole mitään järkeä ottaa tällainen asia käyttöön perustajan euroalueella. Se tekee euroalueen naurunalaiseksi ja myöskin lainsäädännön Euroopan unionissa naurunalaiseksi. Ainoa asia, jota Ekon valiokunta on tutkinut, vaikka tämä ei olekaan periaatteessa sisämarkkinakysymys ja pelkäsin, että se olisi voitu hyväksyä, on se, että yrittivät laajentaa direktiivin soveltamisalaa sellaisten oikeudellisten yksikköjen rahoitusvälineisiin, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa. Tämä on oikea tapa tehdä, mutta siksi on vieläkin järkevämpää, että tämän maantieteellistä kattavuutta laajennetaan. On hyvä, että osoitatte näin paljon mielikuvituksellisuutta tässä valiokunnassa, kun käsittelette asioita. Kiitoksia hyvin paljon tästä. Korjautu Kampos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Engeliä hänen hyvästä tekstistään. Haluaisin onnitella teitä myös mielikuvituksestanne. Sillä ei ole mitään rajoituksia. Olen yhtä mieltä joistakin innovoivista ehdotuksistanne. Ehkä kaikista en, mutta jostakin kyllä näin Tällaista tämä elämä on eläkerahastoista ja yhteishoitusyrityksistä. Joka kymmenes osa normaali-indeksistä. Tämä ei ole aivan selvä, mitä tällä poikkeuksella saavutetaan – kaikki poikkeukset saavat aikaan mahdollisuuksia veronkierrolle ja rahoitustekniikalle on siis hyvin tärkeää katsottava kaikki poikkeukset ja pohdittava, kannattavatko ne vai eivätkö. Jos poikkeuksen, onko poikkeuksen kustannushyöty järkevä. Minulla on tässä epäilyksiä. Sitten ehdotus, e, jota esitteli, jonka esittelijä on tehnyt. Esittelijä ehdottaa, että derivoi johdannaisiin sovellettaisiin 0,01 korotusta 0,1. Tiedän, että johdannaisilla on huono maine, mutta ei se ole syy jättää niitä näin syrjään ja jättää ne mielivaltaisesti sivuun. Ehdotuksia päätelmiä Stefan Greaves ja Jones tekivät tuolla rahavaliokunnassa. Eikä voida oikeuttaa, että johdannaisiin sovelletaan samaa verokantaa. Kun ajatellaan kompromisseja ja operaatioita, joita näillä välineillä tehdään, se on yksinkertaisempi siksi on perusteltu tämä alempi verokanta – Kannatan esittelijän ehdotusta, jonka mukaan tämä astuisi vuonna 2013 ja kannatan myös sitä, että direktiivi korvattaisiin asetuksella. Olen aivan yhtä mieltä tästä. Mielestäni nyt olisi jo aika harmonisoida ja soveltaa yhtenäisiä yhteisiä kantoja kaikkia näitä varten. Ja olen yhtä mieltä Frank Engelin tarkistuksesta. Mitä sitten tulee kansainvälisten transaktioiden tuloarvioista? Sanotaan, että tulot pitäisi ottaa EUn budjettiin. En tietenkään vastusta tätä, mutta kyllähän tälle optiolle voisi olla muitakin variantteja. Minä olen pikemminkin yhtä mieltä esittelin kanssa siinä mielessä, että tästä olisi keskusteltava, kun puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä vuodesta 2014 eteenpäin. 2014-2021. Toki Engel on ollut oikein innovoiva ja käyttänyt mielikuvitusta. Minunkin on varmaankin tehtävä joitakin tarkistuksia, mutta en halua tässä viivyttää enempää. Kiitoksia. Mr. Kreutzmann. Herra Kreutzmann. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Minä olen oppinut, että noin 75 prosenttia transaktioveroista tulee Isosta Britanniasta. Jos Iso-Britannia ei osallistu, ja siltähän se näyttää, niin minä en tiedä, että onko koko tässä hommassa mitään järkeä. Minä ymmärrän, että se Iso-Britannia ei osallistu. Jos teillä on tämä taakka kannattavanamme, niin te, te sanotte ei. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että kuluttaja maksaa tämän transaktioveron. Ei tässä ole muusta kyse kuin verosta, joka kuluttaja maksaa transaktiossa. Tässä halutaan puuttua tietokonekauppaan. Tästähän on kyse. Pelko on se, ja englantilaisethan pelkäävät myöskin sitä, että tietokonekauppa sitten siirtyy Singaporeen. Tietenkin tietokonekauppa menee Singaporeen siellä, missä ei ole transaktioveroja. Niitä, joihin haluaa osua, niin niihin ei osu. Ja kuluttajat sitten, kun ryhtyy säästämään mm, esimerkiksi eläkettä varten, niin tässä menettää valtaisia määriä. Se ajatus, joka Saksan liberaaleilla oli, että otetaan tällainen liikevaihtovero, kuten englantilaisilla on, ei ole niinkään tyhmä, koska halutaan tehdä jotain, niin sitten sanotaan, että otetaan se käyttöön, mikä on Englannissa, niin sitten meillä on tasa-arvoinen pelikenttä. Ja tässähän halutaan pakottaa pankit osallistumaan. Kollega Manders on vielä kirjannut ylös, että meidän tulisi pohtia sitä, eikö meidän tulisi odottaa komission vaikutusten arviointia. Minä nyt vain kerroin, mitä hän sanoa. Hänenhän pitäisi täällä puhua. Eikö meidän pitäisi odottaa sitä ja katsoa vaikutuksia? Se, mitä me haluamme ja mitä liberaalitkin voisivat tukea, on se, että ne, jotka kriisit ovat aiheuttaneet, maksavat osansa siitä, mutta näin ei tule käymään. Loppujen lopuksi kuluttaja maksaa ja vaikutusta ei synny. Ja sitten minä kysyn itseltäni, että pitäisikö meidän rajoittaa tämä ainoastaan muutamiin euromaihin. Täällä puhutaan paljon politiikkaa ja se on populistista, mutta jos tästä ei ole mitään hyötyä, minä olen hyvin tyyni tässä, jos me voisimme saavuttaa tavoitteen, sitten siitä olisi järkeä, koska kriisin aiheuttajien pitäisi maksaa. Ja doch, ich hab's ja... Kommentteja ohi mikrofonin. Niin, kyllä minä äsken sanoin, että tässä ei ole mitään järkeä. Eihän minä yritä se, tätä selittää, että jos 75 prosenttia summasta tulisi isosta Britanniasta, joka ei osallistu, niin on aika järjetöntä ottaa se käyttöön muiden maiden kohdalla. Pitäisi nyt pohtia sitä, pitäisikö muiden jäsenvaltioiden ottaa käyttöön se, mikä Isossa Britanniassa on sitten sitä saarvoinen pelikenttä. Tälläkin tavoin saataisiin määrärahoja ja noin muuten olemme hyvin skeptisiä sen suhteen, voimmeko saavuttaa sen tavoitteen, minkä haluamme finanssitransaktioverolla saavuttaa. Kiitoksia. Well, thank you for the contribution. Hyvä, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Me emme nyt valitettavasti komissiota ehdi kuulla. Meidän täytyy päättää kokous. Frank Engel, halusiko vielä tehdä jonkinlaisen yhteenvedon? No no- Minä en usko, että varsinaista yhteenvetoa nyt on syytä tehdä. Sanoisin kollega Kreutzmannille, että me voimme vain arvioida sitä, mikä on työn alla. Tietenkin vaihtoehtoisilla lähestymistavoilla on myöskin merittäjä, mutta sellaista ei ole nyt tässä käsittelyssä. Meidän täytyy siis pitäytyä siihen, mikä meillä on käsissämme. Ja minä odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja sen jälkeen voimme tarkistella näitä asioita tarkemmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tarkistukset pitää ensimmäinen maaliskuuta mennessä tehdä, eli siis huomenna äh, kello 12 mennessä. Aika ei ole hirvittävän paljon. Äh, voitte hylätä koko asian, niin kuin minä ja edustaja Kreutzmann ehkä teemme. Ja sitten 20. maaliskuuta äänestämme valiokunnassa asiasta ja odotamme mielenkiinnolla uutisia edistyksestä, mutta olen täysin luottavainen. Te varmastikin hylkäätte kaikki verotusehdotukset ja verotushan on yleensä sellainen asia, mikä vaatii yksimielisyyttä. Joten todennäköisyys on aika pieni mielestäni, että tämä menee läpi. Nyt Pyytäisin, että palaatte saliin tasan kello kolme. Silloin meillä on hyvin tärkeä vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva kuulemistilaisuus. Kiitoksia hyvin paljon.